Ja, herzlich willkommen heute Nachmittag hier im Europäischen Parlament. Oikein sydämestä tervetuloa tänne Euroopan parlamentin kokoukseen. Meillä on tänään erityiskokous, ympäristövaliokunnan ylimääräinen kokous, koska meillä on tärkeitä asioita esillä ilmastonsuojelukeskustelussa, erityisesti koskien sitä, minkälainen päästökauppajärjestelmä rakenteen tulisi tulevaisuudessa olla. Toivon, että esityslista sellaisena kuin se on edessänne voidaan hyväksyä. En näe vastalauseita, joten lähden siitä, että voimme näin menetellä. Meillä on... Me tämä keskeyttää. Oliko teillä esityslistan kommentteja? Vai yleisemmin? No hyvä. Me emme olleet vielä ihan niin pitkällä, Meillä on kaikki kielet tarjolla, paitsi viro ja maltan kiele. Ja huomenna, toivottavasti tilanne on toinen, huomenna on toinen tärkeä kokous, ei tässä salissa, vaan kaksi kuu kahdessa, kello 15-18.30 on kuulemistilaisuus, jossa kuullaan komission ja sen ehdokas Borgia. Kaikki ovat tietenkin sydämellisesti tervetulleita myös siihen kokoukseen. No niin, lähdetään liikkeelle. Minä haluaisin johdatella aiheeseen. En ole nimittäin ainoastaan puheenjohtaja tässä loistovaliokunnassa, vaan olen koordinaattori ja esittelijä, joten tämä takapainottamiskysymys on minulle tärkeä parlamenttina vuonna 2008. Olimme mukana luomassa yhtä suurinta järjestelmää, joka liittyy ilmastonsuojeluun. Tämä ilmastopaketti, joka hyväksyttiin, on niin suuri, että missään maailmassa ei ole suurempaa, tukevampaa pakettia, ilmastopakettia. Ja tämän paketin keskeisenä selkärankana on se, että pyritään leikkaamaan hiilidioksidipäästöjä. Tässä keskeisenä on päästökauppajärjestelmä. Tänään meidän tehtävänä ei ole keskustella siitä, onko päästökauppajärjestelmä hyvä vai huono. Sanon aina, että se on toiseksi paras vaihtoehto. Verot olisivat paras vaihtoehto, mutta veroja Euroopassa voidaan hyväksyä vain – yksimielisellä päätöksellä ja globaalistikin on hankala saada tätä verotuskysymysten kautta hoidettua, joten päästökauppajärjestelmä on toiseksi paras järjestelmä. Tällä hetkellä olemme, elämme tuista kauppa kautta jaksoa. Päästökauppojen osalta meidän lapsemme oppii juuri kävelemään päästökauppajärjestelmässä. Näemme, että on joitain heikkouksia, alkuhankaluuksia, mutta meidän on myös muistettava, että olemme joutuneet käymään läpi erittäin pahan talouskriisin. Meidän on muistettava, että päästökauppajärjestelmä edellyttää tavallaan talouskasvua, jotta se voisi hyvin toimia. Talouskasvusta emme ole saaneet nyt nauttia. Olemme päässeet nyt vähän talous- ja rahoituskriisistä eteenpäin, mutta nyt kuitenkin – näitä sertifikaatteja on liikaa. 8,46 on hinta tällä hetkellä ja kun keskustelimme päästökauppajärjestelmästä vuonna 2008, puhuimme 30 euron hinnasta. Ja aina ajateltiin, että tarvittaisiin investointeja, joilla pyritään suojelemaan ilmastoa. Me valitsimme tällaisen markkinapohjaisen kauppajärjestelmän, mutta emme lyöneet lukkoon hintoja tässä lainsäädännössä. Voitaisiin varmasti keskustella siitä, minkälainen hinta olisi paikalla, mutta se ei ollut meidän tehtävämme silloin aikoinaan, joten tänään iltapäivällä varmasti asiantuntijoiden kanssa tästä aiheesta tullaan keskustelemaan. 25. heinäkuuta olemme saaneet komission ehdotuksen – ja minä tulkitsen tämän ehdotuksen niin, että halutaan myös oikeusvarmuutta siihen, mitä toimia voidaan toteuttaa tämän takapainottamisen osalta. Nämä ehdotukset saatiin siinä 25. heinäkuuta ja parlamentissa olemme useat kerrat kehottaneet komissiota siinä, että komissio ehdottaisi jotain, esittelisi meille jotain, jotta päästökauppajärjestelmä voisi toimia paremmin toimia sujuvammin. Komissio on nyt tehnyt ehdotuksensa meidän toiveidemme mukaisesti. Se ei ole mikään pitkä esitys, koska se, miten nämä päästöoikeudet luovutetaan, miten niistä päätetään, ne päätetään toisaalla, mutta yksi kohta komissio sopeuttaa aikataulua tarpeiden mukaan, jotta voidaan huolehtia siitä, että markkinat toimivat hyvin oikeusvarmuussyistä siis tämä ehdotus on näin muotoiltu. Ja nyt voidaan pohtia, mitä tämä tarkkaan ottaen tarkoittaa. Totta kai on luonnollista se, hyvä komission jäsen, se, että parlamentti haluaa pitää omista toimintamahdollisuuksistaan kiinni. Mekin haluamme siis olla mukana silloin, kun pohditaan, miten komitologia toimii. Ja me tunnemme tämän järjestelmän edut ja haitat. Mutta joka tapauksessa se on nyt esillä, koska me olemme tilanteessa, jossa uudistuksia tarvitaan. Hienoa, että komission sen konni Erikaud on täällä. Hienoa myös, että neuvoston edustaja, teollisuusvaliokunnan valmistelija ja asiantuntijat, joita kuulemme tänään tästä aiheesta. Mitkä ovat siis edut ja haitat, siitä voimme keskustella, mutta myös siitä, miten toimimme tulevaisuudessa. Mielenkiintoinen keskustelu siis. Täällä parlamentissa olemme päättäneet, että kirjoitamme lausunnon, a, anteeksi, mietinnän tästä ympäristövaliokuntaan vastuuvaliokunta, ja minä olen saanut tämän mietinnön valmisteltavaksi. Me teemme kaikkemme, jotta voisimme luoda aikataulun niin, että mahdollisimman nopeasti voimme hoitaa tämän aiheen käsittelyn, mutta kuitenkin sopivan perinpohjaisesti haluamme että käsitellä. Ja jos nyt katson muita aikatauluja tässä komiteologia menettelyä ja ilmastokomitea, niin varmasti kaikki voidaan saada hyvässä järjestyksessä aikaiseksi. Kansainvälisesti ajatellen on tärkeää vielä mainita seuraava asia. Jos muut osallistuvat päästökauppaan vastaavanlaisen järjestelmän kautta, meidän pitäisi vähitellen pohtia sitä, haluammeko tällaisen koordinointielimen, jossa voitaisiin koordinoida sitä, miten muut voivat osallistua tähän järjestelmäämme, niin että koordinointi on todella tarkkaan pohdittua. Vähän kuin EKPE-neuvosto ehkä ETS-neuvosto. No, kuullaan tänään asiantuntijoita, mitä mielipiteitä on, mutta kun nyt puhutaan kansainvälisestä kysymyksestä, niin tänään oli lehdistötilaisuus, joka koski osaa päästökauppajärjestelmää, nimittäin lentoliikenteen mukaan ottamista. Minun käsittääkseni tässä on myönteistä edistystä saatu aikaiseksi. Conny Hedegaard ja muut, jotka ovat olleet mukana tässä ovat saaneet tietoa ja mielelläni pyytäisin komission jäsentä, ennen kuin siirrytään ihan tämän päivän aiheeseen, että hän voisi lyhyesti pari virkettä sanoa tästä lentoliikenneaiheesta, koska tämäkin on varmasti aihe, josta pian saadaan komission ehdotus. Tämän verran halusin sanoa johdannoksi. Kokouksen kulusta seuraavaa. Kello 18 asti meillä on aikaa. Koko kokous on jaettu kahteen osaan. Ensin kollega Sosa Wagner ITRE-valiokunnasta käyttää puheenvuoron sitten komission jäsen ja sitten neuvoston edustaja. Ja sen jälkeen kuulemme asiantuntijoita. Ja meillä on varmasti riittävästi myös täällä aikaa keskustella keskenämme. Sehän oli ajatuskin alun perin. Näin annan puheenvuoron kollega Susa Wagnerille, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor Grote, eh, por... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset, että saan puhua tässä istussa minulle. Tämä on kunnia, että Minut on annettu, lausunnon, annettu tehtäväksi lausunnonlaatijan tehtävä teolliset energiavaliokunnassa. Ja edustan. Tämä kysymys kiinnostaa valiokuntaa aivan erityistä. Se on aivan logistakin, koska kyseessä on keskeinen aihe teollisuuspolitiikan kannalta katsottuna samoin ympäristön politiikan kannalta EU:ssa. Lisäksi EU on ollut varsinainen pioneeri päästökauppajärjestelmän aikaansaamisessa. Ja muut mantereet ovat sitten ottaneet oppia Euroopan unionin kokemuksista ja se on tehokkaasti järjestä, ja saanut aikaan ja myös tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti päästöoikeuskauppajärjestelmän. Luonnollisesti minä itse lausunnonlaatijana tunnen tätä asiaa jonkin verran, mutta nyt kuitenkin täällä haluan kuulla oppia tai olen oppinut, saanut tietoa sihteeristöltä samoin teollisuus- ja energiavaliokunnasta kuin tästäkin ympäristövaliokunnasta on saanut sihteeristöltä tietoa. Ja tutkin ja opiskelen tätä tietomäärää, jotta voisin muokata sitten lausunnon minkälainen lausunto loppujen lopuksi sitten hyväksytään omassa valiokunnassa, jota edustan, niin se tietenkin tulee olemaan tulosta työstä, jonka minä tulen esittelemään ja perustuu sitten keskusteluihin muiden poliittisten ryhmien edustajien kanssa ja keskustelun myös varjoistelijoiden kanssa niin, että mitä tulee menettelytapaan, niin nyt olemme tässä tällaisessa vaiheessa, minun kohdalla ainakin. Otamme vastaan tietoja, analysoimme kysymystä saatujen tietojen pohjalta ja sitten jatkossa tullaan keskustelemaan poliittisten ryhmien kanssa. Ja tässä toimitaan tietysti myös aikataulun mukaisesti, jotta voidaan jatkaa tätä toimintaa ja sitten sen jälkeen Euroopan komissio voi tehdä virallisen ehdotuksensa ja tehdä omia päätöksiään tästä varsin tärkeästä, herkästäkin kysymyksestä. Tämä on myös aihe, joka pitää voida ratkaista lyhyessä ajassa, jotta voidaan tarttua uuteeseen, uuteen vaiheeseen päästökaupan historiassa EU-ssa. Kiitoksia. Jos teillä on kysymyksiä, niin vastaan mielelläni. Vielen Dank, Herr Wagner. Oikein paljon kiitoksia, edustaja Wagner. Ja nyt antaisin puheenvuoron komission jäsenelle. Voi johdatella aiheeseen, mutta pyytäisin vielä kommentoimaan tässä ilmailukysymystä. Uh, Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Voin varmaan sanoa pari-kolme sanaa ilmailusta tässä on vähän enemmän, sitten tulee vähän monimutkaisempi. Tiedät, että me olemme käyneet tätä keskustelua päästökauppajärjestelmästä ilmailussa jo pitkään. Tiedätte, että hyvin monet valtiot ovat hyvin selkeästi ilmoittaneet, mistä he eivät pitäneet tässä järjestelmässä. Ja toivottavasti olette myös huomanneet, että me olemme olleet erittäin selkeäsanaisia ja sanoneet, että kukaan että kyllä me täällä Euroopan unionissa todella haluaisimme maailmanlaajuista ilmailun päästökauppajärjestelmää. Ja tämä on ollut tämän pitkällisen äh, asian alusta asti prioriteettimme. Jotkut ovat pyytäneet jo hyvin pitkää jonkinlaista merkkiä Euroopan unionilta ja haluaisivat tätä merkkiä ilman, että he tekisivät minkälaista edistystä, ilman, että he muuttaisivat ikaossa omaa menettelyään. Viimeinen ICAON neuvoston kokous, joka pidettiin viime perjantaina Montrealissa, niin siellä teimme erittäin kovasti työtä ja kävimme vuoropuhelua useiden valtioiden kanssa Euroopan unionin ulkopuolelta ja sanoimme, katsokaa, me haluamme maailmanlaajuisen sopimuksen, mutta sitten teidän täytyy liikkua omista kannoistanne niin, että on todennäköistä, että saamme aikaa maailmanlaajuisen sopimuksen ikaossa. Hyvä uutinen ikaosta perjantailta oli se, että että ikan neuvostossa päästiin sopimukseen. Siellä oli 36 jäsenvaltiota paikalla. Monet suuret valtiot oli paikalla, kahdeksan Euroopan unionin jäsenvaltiota, monia kehitys tyvän maailman valtioita. Niin täältä tehtiin kolme tärkeää päätöstä. Ensinnäkin ICAON johto aikoo luoda korkean tason poliittisen ryhmän, jossa yritetään käsitellä joitakin näitä kysymyksiä, joita ei ole vielä saatu päätökseen tähän mennessä. Paljon teknistä työtä on tehty, analysoitu sitä ja tätä, mutta nyt tämä viedään sitten korkean tason poliittiseen ryhmään. Tämä on erittäin tärkeää, me olemme pyytäneet tätä. Toinen asia, joka kävi hyvin selvästi ilmi, on se, että me tarvitsemme nyt kolme vaihtoehtoa markkinapohjaisille mekanismille ja tämä vähentää yhteen. Meidän täytyy päättää yhdestä ennen tai viimeistään. Ikä on seuraavassa yleiskokouksessa ensi syksynä. Ja nyt sanottiin myös aivan selvästi, että myös seuraavassa yleiskokouksessa täytyy päästä selkeästi et, edistyä tässä globaalissa markkinoihin pohjautuvassa mekanismissa. Tämä on asia, jota Euroopan unioni on hyvin pitkään vaattinut. Eli edistystä on tapahtunut jo to, todellakin on yrittänyt viedä järjestöä eteenpäin. Tämä on erittäin hyvä asia, mutta me emme ole vielä siellä. Vielä käydään kovin tiukkoja neuvotteluja ja siksi tänä päivänä minä olen julkisesti Eh, ilmoittanut, että aion suositella eh, tälle eh, Euroopan unionin tälle parlamentille, että kun on kyse päästökauppajärjestelmästä, jotta saamme aikaan myönteistä ilmapiiriä näiden neuvottelujen ympärille, niin me aiomme pysäyttää kellot. Te tiedätte tämän kansainvälistä neuvotteluista, mitä tapahtuu, kun pysäytetään kellyt, mutta tietenkin tämä on rajoitettu ajallisesti tämä toimenpide, koska me haluamme, että seuraava on yleiskokous äm, ryhtyy todellakin puhumaan. Ensi syksynä yleiskokouksessa täytyy todella edistyä ja päästä yhteisymmärrykseen. Siksi minä olen sanonut, että äh, me aiomme muutaman viikon kuluttua eh, esittää, miten tämä tehdään teknisesti. Suosituksessamme jäsenvaltioille ja tälle parlamentille me aiomme olla hyvin selkeä sanaisia, että tämän täytyy olla eh, tarkasti määritelty ajanjakso seuraavaan yleiskokoukseen asti, ja jos mitään edistystä ei tapahdu, niin sitten on aivan itsestään selvää, että automaattisesti palaamme samaan tilanteeseen kuin missä nyt olemme. Eli toisin sanoen, tässä on kyse siitä, että meillä on nyt mahdollisuus todellakin saada se, mitä eh, me täällä Euroopassa olemme aina halunneet, nimittäin maailmanlaajuinen sopimus ilmailun alalla. Meidän täytyisi hyödyntää tätä, mutta muiden osapuolten on myös pelattava eh, mukana ja osallistuttava tähän kansainväliseen prosessiin ja toivon, että se on sitten äh, menestyksekäs prosessi ja me aiomme tehdä kaikkemme täällä Euroopassa, jotta pääsemme tähän lopputulokseen. Kiitoksia, että sain tämän mahdollisuuden sanoa, mikä on viimeisin tilanne. Voin myös sanoa, että olemme tehneet kovasti työtä useiden kumppaniemme kanssa ulkopuolella puolella ja nyt ö, ymmärretään yhä enemmän, että todellista edistystä ikoessa tarvitaan. Voimme palata tähän vielä ja keskustella siitä, miten me varmistamme, että seuraava kierros on yhtä menestyksekäs kuin tämä ensimmäinen on ollut. Sitten menen tämän iltapäivän aiheeseen. Kiitoksia oikein paljon tästä aloitteesti. On oikein sopiva aika järjestää tämä tällainen pikkukuuleminen, jossa käsitellään sitä, mistä on oikeastaan kyse, kun puhumme tästä takapainotteisuudesta. Ähm, me olemme nyt kuulleet jo ITRE-valiokunnan ja ENVI-valiokunnan alustukset näistä eri elementeistä ja sanoisin, että kun me nyt keskustelemme tästä, niin me emme saa unohtaa, että itse asiassa päästökauppajärjestelmä on toiminut teknisesti hyvin. Me olemme nähneet myös päästöjen vähentyvän ja se on tietenkin ensisijainen tavoitteemme. Mutta on myös selvää, että tämä jatkuva talouskriisi on laskenut päästö lupien kysyntää hyvin paljon alemmaksi kuin mitä alun perin ajateltiin. Ja kun nämä puhtaan kehityksen mekanismiin liittyvät luvat kiellettiin, niin tällaisten CDM-lupien pääsy hiilimarkkinoilla on lisääntynyt huomattavasti viime vuonna ja tänä vuonna. Näiden eri elementtien seuraus on se, että meillä on hyvin paljon ylimääräisiä päästöoikeuksia ja näiden, näiden määrä tulee kasvamaan ensi kuukausina ja vuosina, jos toimiin ei ryhdytä. Lisäksi tämä ylijäämä ei todennäköisesti tule vähentymään ennen vuotta 2020. Miksi näin on? Koska vaikka sel- talouskriisi päättyisikin ja kysyntä nousisi, mm, niin silloin normaalisti markkinapohjaisessa järjestelmässä myös hinta nousisi. Mutta koska näitä halpoja oikeuksia, joita voi ostaa kriisiaikoina, voi varastoida, niin silloin tämä ylijäämä jää järjestelmään ja silloin hinta ei tule nousemaan sillä tavoin kuin sen normaalisti nousisi tällaisessa markkinapohjaisessa järjestelmässä. Tällä on tietenkin vakavia mm, seurauksia hiilihintaan ja siihen, miten pääsemme alhaisen hiilen tulevaisuuteen, joka on ilmastotavoitteidemme mukainen, koska päätavoitehan oli päästöjen vähentäminen, mutta myös erittäin tärkeää oli luoda kannustin tällaisen mm, siirtymän ja tämä oli osa myös keskusteluja, kun luotiin tämä energiatehokkuusdirektiivi. Nyt Euroopan parlamentti jo kaksi kertaa tunnisti tämän haasteen, joka meillä on alhaisen hiilen tierikartassa ja myöskin lopeinen kompromissi kesäkuussa, jossa te parlamentista vaaditte, että komissio ryhtyisi uudelleen arvioimaan tätä suusta ja myöskin ryhtyisi tutkimaan rakenteellisia toimenpiteitä, joilla voidaan tukea päästökauppajärjestelmää. Te olitte hyvin selkeäsanaisia silloin, kun teimme tämän energiatehokkuusdirektiivin. Sanoitte, että meidän täytyy hyvin pikaisesti julkaista tämä ensimmäinen raportti hiilimarkkinoista mukaan lukien kolmannen vaiheen aikataulu. Tätä me olemme yrittäneet tässä luoda. Nyt ennen kesää komissio otti ensiaskeleen, jotta olisimme sataprosenttisesti oikealla puolella, mitä tulee oikeuteemme muuttaa äm, äh, kauppa-aikataulua ja jotta poistettaisiin oikeudellinen epävarmuus, komissio ehdotti äh, päästökauppadirektiivin selkeyttämistä – ja kuten tässä juuri sanottiin, tämä on hyvin yksinkertainen muutos. Se ei ole mitenkään monimutkainen, se on hyvin rajallinen ja kapea-alainen osa vain tätä koko direktiiviä koska parlamentti todella vaati, että me ryhtyisimme tällaiseen takapainotteiseen toimenpiteeseen. Nyt me luotamme myös parlamentin, että se hyväksyy tämän meidän minimuutoksemme päästökauppadirektiiviin, joka selkeästi selkeyttäisi direktiivin tiettyjä määräyksiä. Tällä tavoin voimme tehdä muutoksen kauppa-asetukseen. Ymmärtääkseni keskustelut neuvostossa, Euroopan parlamentissa ja ilmastonmuutosvaliokunnassa ovat keskittyneet siihen, että tarvitaan lisää tietoa takapainotteisuuden vaikutuksista ja äh, pitkällä tähtäimellä ja rakenteellisemmin. Ymmärrän tämän oikein hyvin, joten tässä suhteessa toivon ja myöskin odotan, että tämä viikko tuo teille sitä selkeyttä, jota jotkut teistä ovat pyytäneet. Suunnitelmien mukaan keskiviikkona komissio hyväksyy raportin äh, hiilimarkkinoiden tilasta, jossa on myös äh, esiteltynä vaihtoehtoja rakenteellista toimenpiteistä. Eli tämä toinen lupaus, jonka äh, annoimme parlamentille kesäkuussa, esitellään siis keskiviikkona. Tavo- suunnitelmanne on myös julkaista todellisia lukuja siitä, kuinka paljon takapainotteisuutta aiotaan luoda. Me aiomme siis esitellä hankkeita, esitellä aivan konkreettisia lukuja tämän asian suhteen, joita sitten neuvosto ja parlamentti voivat harkita koska sisäiset päätöksentekomenettelymme eivät ole vielä mm, läpi käytyjä tässä vaiheessa, niin en voi teille vielä aivan tarkkaan sanoa, milloin meillä on nämä uudet välineet käytössämme, mutta olemme hyvin lähellä sitä. Ja toivottavasti kunnioitatte sitä, että heti kun komissiossa on päästy yhteisymmärrykseen tästä, niin meidän täytyy kertoa siitä markkinoilla. Näin meidän täytyy toimia, kun me kerran sääntelemme näitä markkinoita. Ja kun nämä asiakirjat on sitten julkaistu, niin sitten komission täytyy myöskin julkaista tiedot rakenteellisista toimista ja takapainotteisuudesta. Sitten neuvoston ja parlamentin täytyy nopeasti arvioida tämä tieto ja katsoa, miten voidaan käsitellä tämä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino päästökauppajärjestelmässä. Mikä on tämänhetkinen tilanne? No, meillä on noin yksi miljardi ylijäämää näitä päästöoikeuksia. Se tulee nousemaan, se oli viime vuoden lopussa ja se tulee nousemaan 1,5 miljardiin tämän vuoden äh, lopussa. Tämä todellakin osoittaa, että nopeasti on ryhdyttävä toimiin. Äh, markkinat tarvitsevat selkeyttä ja epävarmuus ei ole äh, hyvä tilanne. Markkinat tarvitsevat selkeän tiedon takapainotteisista määristä Äh, ennen seuraavan huutokauppavaiheen alkamista. Meidän täytyy osoittaa poliittista tahtoa toimia mahdollisimman nopeasti, kuten parlamenttikin sanoi kesäkuussa. Haluaisin myös nostaa esiin muutamia muita kysymyksiä, joihin jotkut keskittyvät. Huutokauppaprofiilia profiilia muutettiin jo kerran komitologiamenettelyn kautta. Haluan muistuttaa teitä tästä. Itse asiassa johtuen erilaisista aspekteista – me jo yhdessä vaiheessa toimimme etupainotteisesti. Tämä vain tiedoksi teille ja kukaan ei koskaan silloin vastustanut tätä. Säätelijä voi ryhtyä tällaisiin toimiin. Ja halusin vielä mainita erään asian. Parlamentti hyväksyntä, direktiivin selkeyttämistä täytyy saada aikaan ennen kuin komissio hyväksyy asetusehdotuksen takapainottuisuudesta. Komissio ei mitenkään aio joten mitenkään kiertää parlamentin toimielimellisiä demokraattisia oikeuksia tässä asiassa. Joten komissio ei aio hyväksyä tällaista päätöstä takapainotteisuudesta ennen kuin meidän mandaattimme on selkeytetty te yhteislainsäätäjänä ovat, olette selvittäneet sen. Ja samantyyppinen tae on jo olemassa osana komitologiaprosessia. Heti kun jäsenvaltioiden teot ovat hyväksyneet jonkun tarkistuksen ilmastonmuutos ryhmässä, niin sitten Parlamentilla on kolme kuukautta aikaa tarkastella niitä ja vasta sitten ne hyväksytään lopullisesti. Lisäksi tarvitsemme lisää aikaa tämän huutokauppakalenterin uudistamiseksi. Haluan vain sanoa teille selvästi, että parlamentti, kuten neuvostokin, teillä on aina oikeus päättää, jos olette sitä mieltä, että asetus ylittää mandaattimme rajat. Sitten halusin vielä sanoa, että normaaleilla markkinoilla tarjonta sopeutuu heikompaan kysyntään ilman markkinoihin puuttumista. Monet teistä ovat huolissanne tästä. Miksi meidän täytyy ryhtyä tällaisiin toimiin? Te sanotte, miksi emme voi antaa markkinoiden säännellä. Ja siksi on tärkeää sanoa, että jos me ryhdymme tähän, niin Kuitenkin päästökauppajärjestelmä on markkinoihin pohjautuva järjestelmä, mutta se ei ole kovinkaan normaali järjestelmä, koska näitä oikeuksia voidaan varastoida ja haluaisin vielä tässä korostaa, että olemme tietenkin hyvin vaikeassa olosuhteissa ja ehdotamme tällaisia toimia ainoastaan näissä erityislaatuisissa olosuhteissa. Tätä toimenpidettä ei saisi sekoittaa mihinkään markkinoihin puuttumiseen. Se koskettaa vain hyvin pientä osaa tätä kokonaisdirektiiviä eikä tätä päästöoikeuksien kokonaismäärää. Me puhumme siis takapainoitteisuudesta. Päästöoikeuksien kokonaismäärä järjestelmässä pysyy samana. On kyse vain siitä, ensimmäisinä vuosina seuraavassa vaiheessa tuoda markkinoille lisää oikeuksia, kun markkinoilla niitä on jo liikaa. Toinen seksi tämä on vastaus kriisiin, joka on todellakin poikkeuksellinen, on varmasti kaikki samaa mieltä tästä. Ja neljänneksi puheenjohtaja, yhtä tärkeää kuin nopea päätös ja takapainottuisuus onkin, niin minä tunnistan, nostan, että tämä on vain lyhytaikainen toimenpide eikä mikään patenttiratkaisu ja sen vaikutus on vain väliaikaista ja siksi tämän takapainotteisuuden lisäksi meillä täytyy olla rakenteellisia toimia epätasapainon poistamiseksi. Keskiviikkona komissio aikoo hyväksyä siis raportin Euroopan hiilimarkkinoista, jossa esitellään erilaisia mahdollisia rakenteellisia toimia. Niiden täytyy kattaa hyvin suuri toimenpiteiden kirjo, mutta vielä ei ole päästy yhteisymmärrykseen siitä, pitäisikö toimien koskea pelkästään kysyntää vai myös tarjontaa, pitäisikö sen vaikuttaa vain kolmanteen vaiheeseen vai pidemmälle. Mutta tämän kaiken löydätte tuosta hiilimarkkinaraportista ja sitten teillä on kokonaiskuva ennen kuin teette lopullisen päätöksenne. Tämä on vain alusta ehdotukseni. Mielestäni on erittäin tärkeää, että ymmärrämme, mistä tässä on kyse tässä takapainotteisuudessa ja mistä siinä ei ole kyse. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Annan puheenvuoron seuraavaksi neuvoston edustajalle, joka on täällä tänään. Herra Papastavros, teillä on puheenvuoro. Hello, good on behalf of the Cyprus presidency. Kiitoksia Kyproksen puheenjohtajan puolesta muutama sana keskusteluista, joita neuvostotasolla, neuvostotasolla on käyty aiheesta. Ehdotus tuli komissiolta viime elokuussa ja tähän mennessä sitä on keskusteltu työryhmässä, jossa puhutaan ympäristökysymyksistä. Näin on tapahtunut kaksi kertaa, 7. ja 17. syyskuuta pidettiin nämä kokoukset. Näissä kokouksissa valtuuskunnat ilmaisivat eri ongelma-aiheita myös puhuivat myös valinnoista, jotka liittyvät ta- takapainottamiseen, kuten esimerkiksi huolet laillisuudesta tai siitä, että puututaan hiilen hintaan ja sen asettamiseen. Sitten mahdollinen yhteys tällaisessa tar- tarkistuksessa keski- ja pitkän aikavälin toimiin, jotka tehokkaammin takaisivat kunnollisen hiilimarkkinoiden toiminnan. Ja seuraavaksi, missä määrin harkintavaltaa voidaan ottaa pois komissiolta tarkistusten kautta tässä vaiheessa. Mikään valtuuskunta ei ole ilmaissut vakavaa tahtoa saada tästä tarkastusta aikaa tällaisen täyden päästökauppajärjestelmän tar- tarkastelun yleisemmällä tasolla. Valtuuskunnat yleensä liittävät keskustelut ehdotuksesta. No, halutaanko tämän asian normaalin lainsäädäntökysymyksenä? Keskustelun yhteydessä käydään ilmastokysymyksestä. Sitten Kypros puheenjohtajan valtiona on valmis ryhtymään lisätoimiin, jos ehdot täyttyvät. Kiitoksia. Vielen dank. Oikein paljon kiitoksia neuvostolle tästä puheenvuorosta. Ja nyt siirrymme keskusteluun. Väliesittelijöiden kanssa lähdettäisiin liikkeelle ja sitten meillä on vielä kahdeksan, anteeksi 16 muuta puheenvuoropyyntöä. Puhutaan kaikki lyhyesti, näin pyydän, mutta ensin varjoesittelijät saavat puheenvuoron EPP-ryhmän nimissä. Erita Korhola. Thank you. Thank you very much. And first of all, let... Kiitos, kiitos oikein paljon. Ensin onnittelut siitä, että ilmailu saatiin mukaan ja – Toivon, että yhtä viisaasti yleensäkin pystytte toimimaan, kun puhutaan yksipuolisista eurooppalaisista toimista. Niistä ei ole paljon apua, kun pyritään löytämään ratkaisua laajemmin ilmastotoimiin. Huomioitte, että vastaatte ainoastaan meidän pyyntöömme tämän ehdotuksen kautta. Mitä parlamentti halusikaan Minusta tuntuu, että komissio on vähän nyt ylitulkinnut parlamentin pyyntöä. Koska energiatehokkuusdirektiivin yhteydessä takapainottamisajatusta ei viestitty kunnolla. Kun ehdotuksista on keskusteltu, on vielä monia seuraavia kysymyksiä, jotka vaativat vastauksen ennen kuin parlamentti voi komissiolle mandaatin antaa. Eli miten huutokauppaprofiilin muuttaminen sopii ETS-direktiivin artiklaan 9. Tätä pohdin ja tiedän, minkälainen se on, kun olin mukana sitä luomassa. Eli lineaarisesti pitäisi vähentää oikeuksien määrää, ja näinhän ei kävisi takapainottamistapauksessa. Eli tämä olisi ristiriidassa direktiivin kanssa. Ja yleisesti ottaen Euroopan parlamentin neuvoston neuvottelijat – hyväksyivät julkilausuman, jotta mahdollistettaisiin energiatehokkuusdirektiivistä sopu, eikä sitä voida pitää mandaattina lainsäätäjien puolelta, että komissio voisi ylittää oman toimivaltansa direktiivissä. Ja miksi puhutte takapainottamisesta, kun kaikki tietävät, että lopullinen tavoite on se, että jätetään ne kokonaan syrjään. Tämä on kysymykseni, koska jotkut näistä argumenteista joutuvat nyt jo roskakoppaan. Sanoitte vielä, että markkinat vaativat, tarvitsevat selvyyttä ja ennakoitavuutta. Ja toisaalta tiedämme, että on vain loogista, että hinnat ovat nyt alhaisella tasolla, kun kysyntä on alhaista. No tämähän juuri nyt vaarantaa oikeusvarmuuden, kun tiedetään, että komissio voi ilmaantua muuttamaan suunnitelmia, tehdä mitä tahansa. Ja tämä on nyt jo haitannut investointiilmastoa Euroopassa, kun olemme kuulleet näistä suunnitelmista. Tällaista palautetta saada monilta talouden aloilta, teollisuuden aloilta. tuottajat esimerkiksi ovat varmasti iloisia suunnitelmista, koska ovat tottuneita siihen, että on tällainen rahakone siellä järjestelmässä ja nyt se heikkenee, mutta monet sidosryhmät ovat hyvin huolissaan näistä suunnitelmista ja miksi nyt lisätään kustannuksia, kun kasvua juuri niin kipeästi kaivataan. Voin jatkaa myöhemmin. Jätän aikaa myös muille kollegoille. Kiitos. Kiitos. Chris Davis, ryhmän nimissä. Kiitoksia ensinnäkin komission ja Kiitoksia kovasti teidän lausunnostanne. Olen tyytyväinen edistyksestä, jota on saatu aikaan. Mielestäni te ansaitsette tästä kyllä kiitosta henkilökohtaisesti ja mielestäni tämä näkyy myös Iso-Britannian keskustelussa, Iso-Britannian rooli maailmassa, kun katson tätä keskustelua ja huomataan, että mikään valta, valtio ei ole saanut samanlaista edistystä aikaan kuin EU, kun on vienyt eteenpäin globaaleja sopimuksia tältä alalta. Nopeasti kysymys sovelletaanko ETS-järjestelmää edelleenkin eurooppalaisiin lentoyhtiöihin vai onko tämä mm, keskeytysvaihe universaalisten takapainottamista. En nyt oikein jaksa tästä innostua, odotan kyllä tätä asian esittelyä jatkossa, mutta suoraan sanottuna tämä on aika epäjohdonmukaista toimintaa verrattuna siihen, mitä tarvittaisiin, jotta voitaisiin muuttaa päästökauppajärjestelmää pitkällä aikavälillä, jotta saadaan selkeitä suuntaviivoja ja ohja- ohjeistusta investoijille ja lisätään investoijaturvallisuutta. Kysymys on ihan yksinkertainen. Minulla on todettu, että komissio ei tarvitse estää tällaista lainsäädäntöä ollenkaan, mutta sillä ei toimivaltuudet jo tehdä tällaisia pienempiä sopeutuksia ilman, että tarvitaan yhteispäätösmenettelyä parlamentin kanssa. Miksi ette tarttuneet tähän vaihtoehtoon? Ehkä sitä sitten ei ole olemassa. Kiitos Chris Davis. Seuraavana aikaut. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että olette täällä laittamassa tätä keskustelua. Ilmailusta vielä sanoitte, että kellot pysäytettiin. Onhan se mukava sanonta, mutta kellot pysäytettiin. Ika on sopinut siitä, että korkean tason ryhmä voi neuvotella vaihtoehtoisesta kellosta. Eli mitä varten kello on nyt pysäytetty? Ja sanoitte, että totta kai palaamme työhön ja kello tikittää jälleen, kun saadaan aitoa edistystä. Mutta aito edistys, miten tiedetään, että siitä on kyse? Nyt kun kello pysäytetään, niin kaikki painehan on pois ekan kannalta, eikä siellä kello käy vielä. Eli nyt ei ole yhtään kelloa, joka olisi käynnissä, emmekä tiedä yhtään paljonko kello on. Minua kiinnosti kovasti se, miten EU arvioi aitoa edistystä siis ikaossa. Sitten tämän päästökauppajärjestelmän takapainottaminen. Olen Chrisin kanssa samaa mieltä. Minä en ole myöskään innostunut takapainottamisajatuksesta. Hyvin selkeästi haluan sanoa myöskin EPP-kollegoille. Tämä ei ollut nyt ihan johdonmukaista sen kanssa, mitä parlamentti EPP mukaan lukien on aikaisemmin pyytänyt. Kahta asiaa pyysimme energiatehokkuusdirektiivin puitteissa. Halusimme välittömiä toimia näiden huutokauppa, niin urgent oli sanavuonta siitä. Ja sitten toiseksi rakenteellisia toimia ennen kuin kolmas jakso tai vaihe alkaa. Tässä nämä kaksi asiaa, joita me pyysimme. Nyt saamme jotain ehdotuksia yhden osalta, takapainottaminen. Ja jotkut nyt peruvat tässä aikaisempia ajatuksia, se ei ole sinänsä ehkä teidän huolenaiheenne, mutta kuitenkin kysyisin näiden rakenteellisten toimien perään. Tänään keskiviikkona puhutte hiilimarkkinoiden tilasta eu Me tämän tilan kyllä tiedämme. Kolmannen vaiheen lopuksi ilman toimia on kaksi miljardia päästöoikeutta ylijäämää – Mikään takapainottaminen ei pysty tätä muuttamaan. Eli se, että saataisiin vastaanottomarkkinoilla on epätodennäköistä, ellei tehdä jotain tälle rakenteelliselle ylijäämälle päästöoikeuksien osalta. Jos katsotaan tätä raporttia keskiviikkona, luultavasti puhutte kuudesta mahdollisesta toimesta, mutta entä sen jälkeen? Onko sitten vielä kuulemismenettely? Jäsenvaltio tiedämme, Puola ei halua tehdä mitään ja brittien kanta tiedetään. No, tarvitaanko tässä lisäkuulemisia? Meillä on ollut keskusteluita, tiekarttoja, kaikkea voidaan järjestää, mutta me tiedämme kaikkien kannat. Me tarvitsemme komission ehdotuksen niin, että kaikkien maiden on päätettävä, missä nämä maat menevät. Saksa sitten, emme tiedä Saksan kantaa, emmekä saa sitä tietää, ellei komissio jotain ehdota, koska vasta sitten saadaan Saksan kanta kuuluviin. Tällainen jatkuva kuuleminen ei sinänsä auta. Nämä kuusi ehdotusta, jotka esittelette keskiviikkona, me tiedämme, mitä nämä ehdotukset ovat. Jokaisella on kantansa. Minä haluan aikataulun komissiolta, koska ehdotatte sitä rakenteellista tointa, joka on teille mieluisin, ja sitten ryhdytään toimiin, koska minä en halua lisää tällaisia kuulemisvaiheita. Kiitos oikein paljon, Bas Aikaut. Minä melkein pysäytin tässä kellon, mutta Pyytäisin tulevia puhuja puhumaan lyhyesti. Kollega Kalan Szymanski saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Bardzo. Jestem sprawozdawcą cieniem komi- Kiitoksia. olen <clears throat> varjoesittelijä EPPstä ja ITRE-valiokunnasta. Siksipä puhun tästä aiheesta täällä tänään. Komission jäsen vakuutti meille, että kaikki tulee menemään hyvin, mutta minun on sanottava, että komission ehdotukset tarkoittavat sitä, että markkinat siirretään järjestelmään, jossa ikään kuin käsiohjaukseen poliitikot ohjaavat ja he päättävät säännöistä. Tämä tulee johtamaan todella suuriin konflikteihin. Tämä käsin ohjaaminen tulee johtamaan siihen, että hallinnollinen set muutokset tulevat aiheuttamaan suuria kustannuksia teollisuudelle ja heidän toimensa riippuvat virkamiehistä. Tämä ei ole mikään hyvä tilanne. Toinen kysymykseen liittyy näiden kolmen luvun jäädyttämisen 400 miljardia, 1,2 miljardia. Ehkä teillä on analyysejä siitä, mikä mm, seuraus näillä eri malleilla on. Ja kolmas kysymykseni liittyy menee valiokunnan sihteeristölle. Minä sain tässä tällaisen taulukon yrityksistä, jotka ovat ikään kuin antaneet lahjoituksia niin kutsutuille ilmastonmuutoksen kieltäjille. Minä haluaisin, että komissio julkaisisi myös taulukon, jossa kerrottaisiin, mitkä instituutiot luovat politiikkaa tällä alalla. Dziękuję bardzo. Pani komisarz, e, w pierwszych słowach pani powiedziała, że et... Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Alussa te sanoitte, että ETS-järjestelmä, päästökaupajärjestelmä toimii hyvin. Jos näin on, miksi sitä pitää muuttaa sitä? Tämä ehdotus, jonka mukaisesti Euroopan komissio joissakin tapauksissa voi soveltaa aikataulua, joka sille sopii väliaikaisesti takaisin sopivan hyvän markkinoiden toiminnan. Tässähän toimitaan ETS-järjestelmää vastaan, joka on markkinajärjestelmä. Mikä tahansa puuttuminen ets vähentää koko järjestelmän uskottavuutta investoijien silmissä ja lisäksi se on ennakkotapaus koska näin komissiolle annetaan mandaatti, rajaton, rajoittamaton mandaatti puuttua asioihin ja se voi toimia eri olosuhteissa. Eiköhän nyt tässä tapauksessa komission tai komissio haluaa nyt puuttua markkinoiden toimintaan? tehän sanotte, että jos enää tehdä, niin joissakin tapauksissa, jos päästöjen hinnat ovat erittäin korkealla tasolla, mutta en tiedä, voidaanko näin toimia. En, erityisesti kun ajatellaan näitä muutoksia, joita halutaan ottaa käyttöön lyhyellä aikavälillä huustokauppoihin, investoijat tulevat menettämään kaiken uskon tähän järjestelmään, eikä ole mitään äh, argumenttia, joka puoltaisi tällaista aikataulun muutosta huutokauppojen kohdalla. Jopa oikeudellisesti ajatellen komissio pyrkii vähentämään päästöjä 20 prosentilla vuoteen 20 mennessä ja haluaisin sanoa, että arvoisa komission jäsen, kun lapsi on vilustunut, niin ei hän hänelle anneta antibiootteja, vaan toivotaan, että lapsi paranee pikkuhiljaa, joten älkää nyt ohjatko näitä markkinoita tällä tavalla. Sitten edustaja Dymanski. Kaksi minuuttia. Panie przewodniczący, mój głos koresponduje z poprzednikami. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä edeltävän puhujan kanssa. Markkinoiden ohjaamisen lisäksi syntyy ristiriitaa järjestelmään, jonka pitäisi olla selkeä ennakoitava. Jos se voisi olla kiinteät hinnat, eikä nyt ole mitään määritelmää sille, mikä on tällainen erityistapaus. Siitähän puhuitte hetki sitten. Lisäksi syntyy epävakautta järjestelmään, se vaikuttaa kokonaan markkinapohjaisen järjestelmään. Monissa maissa, esimerkiksi omassa maassani, joka on mukana päästökauppajärjestelmässä, me tarvitsemme todella objektiivisia ehtoja. Mutta nyt minusta tuntuu, että luodaan yhä enemmän kiistaa näihin kysymyksiin. Kysehän on sitä, että halutaan rahoittaa ilmastotoimia. Sitten on monia instituutteja, jotka ovat mukana vaikuttamassa kovasti esimerkiksi ihmisten kantoihin. Tällaisia rahoitetaan myös. Tämä luo nyt mielestäni epäselvyyttä koko järjestelmään. Jos ajatellaan, että tarkoituksena on tämä hieno tavoite vähentää hiilidioksidipäästöjä, mielestäni meidän pitäisi voida odottaa parempaa johtavilta henkilöiltä. Kiitos, François Crostet. Madame le commissaire. Arvoisa komission jäsen, ensin tästä menettelytavasta. Te toivoitte hiukan voida pyöristää näitä kulmia rauhoittaakseni meitä, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että te olette halunnut ylittää tavallaan tässä parlamentin neuvoston tässä asiassa. No, tänään te esitätte meitä asioita hiukan eri tavalla täällä. Kuitenkin olen sitä mieltä, että te pyritte antamaan itsellenne lähes pysyvän vallan hintojen määrittämisessä – Tämä voi kyllä olla hiukan omituista, kun tällä tulee komissiosta. Komissio on aina perustanut toimintansa markkinoille ja markkinoiden vapaudelle. Ja nyt meillä on tässä sellainen vaikutelma todellakin, että tässä toimitaan aivan päinvastoin. Tämä on hämmästyttävää. Sitten itse asiassa olen todellakin huolissani oikeudesta varmuudesta tai epävarmuudesta, joka syntyy koska kukaanhan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan, kuka, mikä tulee olemaan energian hinta siinä vaiheessa, kun kriisi aikana ei olisi toivottavaa, että energian hinta nousisi myös sellaisena hintana, jolloin, hetkenä, jolloin energian hinta on laskemassa USAssa. Joten tästä johtuen päätös tästä takapainottamista tuntuu liialliselta toimenpiteeltä sääntelyepävarmuus, niin kuin jo sanoin, tästä mielestäni tulee jarru eurooppalaisille investoinneille tai investoinneille Euroopassa. Ja tämä tuntuu minusta todellakin uhkarohkelta teollisuuden kannalta investoida ja samalla pitäisi säilyä kilpailukykyisenä. Te haluatte tällaisen asettaa kattohinnan, mutta että ota huomioon kiintiöiden maksimimäärää ja tällainen toimenpide ilman hiilen hinnan kattoa voisi syntyä, synnyttää epäselvyyttä järjestelmään ja näin kiintiöiden hinnat nousevat ja tämä voisi olla tuhoisaa mielestäni teollisuudelle. Teollisuudestahan tiedetään, että se on erittäin heikossa, heikossa kantemissa tällä hetkellä Euroopan unionissa, joten en usko, että te voitte meille kertoa, että kun nostetaan hiilen hintaa, että se olisi hyvä reaktio tällä hetkellä, kun nythän tarvittaisiin sellaista, että tuetaan tutkimusta, lopetan aivan kohta, e-, e-, eikä niin, että heikennetään yritysten toimintaa liian korkealla energian hinnalla. Kiitoksia. Kiitos, että piditte kiinni kahden minuutin puheenjasta. seuraavaksi kaksi minuuttia pyydän. Ja, dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys Rova Hedegaarden puheenvuorosta en aivan selvästi ymmärtänyt, milloin tarkkaan voimme odottaa lopullista päätöstä EU-komissiolta. Kunnioittaako EU-komissio parlamentin yhteispäätösoikeutta, kyllä vai ei? tuleeko päätös komitologiamenettelyssä takapainettoisuudesta ennen kuin parlamentti on tehnyt lopullisen päätöksen. Tämä minusta oli vähän epäselvää. Jäsenenä minusta on erittäin tärkeää, että tällaisessa tärkeässä asiassa kuin ilmastopolitiikassa saamme pitää kiinni päätösoikeudestamme. Eli jos puutumme ilmastopolitiikan tärkeämpään elementtiin, niin silloin kaikkiin neuvoston ja parlamentin oikeudet on, niistä on pidettävä kiinni. Toinen asia, minusta oli todella yllättävää, miten esittelitte tiedonannon ähm, ilmast- päästökaupasta ja ja ilmailusta suurena menestyksenä. Tässähän on vain nyt tässä on vain nyt myönnytty Intian, Brasilian ja muiden suurten tarpeisiin. Ne ovat voittajia tästä ja voin vaikka lyödä vettoa siitä, että ensi syksynä emme palaa edelliseen tilanteeseen, jos ikä ei tee päätöstä. Voimme ryhtyä vedonlyöntiin tästä asiasta ja sitten tavata syksyllä uudestaan tämän asian tiimoilla. Nyt menetään takapainoitteisuuden jäljelle ja päästä päästöjen vähentämiskustannukset eurooppalaisille yrityksille, koska tiedonanto lentoyhtiöistä tältä iltapäivältä hän tarkoitti, että ainoastaan lennot EUn ulkopuolelle EUn ulkopuolelta, ei, mutta Euroopan lentoyhtiöt joutuvat maksamaan nämä päästökauppakustannukset. Miksi me vielä keskustelemme näistä päätöksistä, kun emme tiedä, mitä Dohassa tapahtuu? Meillä on nyt, nyt olisi aika, että hyväksymme sen, että maailmasta ei tule globaalia päästökauppajärjestelmää ja ehkä nimenomaan nyt ei mm, pitäisi korottaa näitä päästöjen vähentämiskustannuksia Euroopan teollisuudelle. Kiitos Richard Seber. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että tulitte tänne. Ilmailupäätös on mielestäni myös väärä viesti. Me haluamme olla hyvä esimerkki. Hyvän esimerkkiin kuuluu myös se, että pidetään kiinni tehdyistä päätöksistä. Ja toiseksi kirje, johon Basakaut viittasi. Minä olen mukana allekirjoittamassa sitä. Siinä on pari varaumaa ensinnäkin, että demokraattinen prosessi ja sen integriteetti on uhattuna. Kuten Krame sanoi, meillä ei ole selkää nyt, mikä seurasta tässä syntyy. Etäs ja sitten takapainotteisuuspäätös. Eli ei olisi hyvä puhua nyt minimuutoksesta etäs direktiivin, vai vaan pitäisi perinpohjaisesti muuttaa päästökauppajärjestelmää ja parlamentti pitäisi tässä työssä olla täysin mukana sisällöllisesti ilman, että nyt tunteella kuormitetaan liikaa näitä kysymyksiä. Jos katsotaan järjestelmää, voidaan nähdä, että päästökauppajärjestelmä järjestelmänä sinänsä toimii. Me pääsemme niihin tavoitteisiin, jotka asetimme melko pienin kustannuksin. Tähän oikeastaan halusimme päästä. Nyt kuitenkin muutamme kaikkia sanomme, että ei tämä ei riitä. Tämä ei ole nyt riittävän kitkerää lääkettä. Me haluamme tähän jotain lisää meidän pitäisi nyt huomata, että lähetämme aivan väärän viestin teollisuuden suuntaan, koska keskeistä tällä hetkellä on se, että saadaan investointia Euroopan alueelle. Eli miksi nyt viemme päästökauppajärjestelmällä yrityksiltä rahaa mieluummin olisi tuettava nyt lisäinvestointia yritysmaailmassa. Eli voisitteko nyt vielä selittää, miksi tämä tuntuu vähän epäloogiselta? Meillä on tärkeää se, että komissio selkeästi sanoo, mitä komissio haluaa. Haluatteko nyt todella päästä säätelemään valtavasti päästökauppajärjestelmää eri tavalla siis, vai pidetäänkö vanhasta järjestelmästä kiinni, miinus 20 prosenttia se toimii, mutta jos haluatte muuttaa sitä, siitä on keskusteltava ja silloin parlamentilla on kyllä ratkaisevan tärkeä rooli. Kiitos. Kiitos, että piditte kiinni kahden minuutin puheesta. Stekma Jordan. Eh, hvala lepa, eh, sva komisarka. Eh, tudi jaz delim skrb z mojimi kolegami. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Minäkin olen huolissani niin kuin muut kollegat me olemme huolissamme, koska kyseessä on yhteispäätösmenettely. Me haluamme demokraattisen tavan toimia, eikä meidän pitäisi joutua kiireen uhreksi. Meidän pitää olla mukana tässä prosessissa, kun päätetään takapainottamisesta ja sen jälkeen sitten puhua uudesta komission ehdotuksesta. Kun ajatellaan tämänhetkistä lainsäädäntöä, sen seuraaminen on myös tärkeää. Meidän pitää noudattaa energiatehokkuusdirektiiviä. Tämä direktiivi tarkoittaa sitä, että meidän pitää keskustella päästöoikeuksista eikä vain siirtää niitä syrjään ja säästää. Te jatkuvasti puhutte siitä, kuinka me emme pystyneet parantamaan tavoitteitamme. Jos me seuraamme tässä teidän linjaanne, silloin energiasta tulisi kalliimpaa. Ja tämä tarkoittaisi myös sitä, että ihmisten täytyisi maksaa enemmän energiastaan. Talouksien täytyisi maksaa enemmän ja meidän pitää ottaa huomioon tämä isompi kuva. Sitten vielä yksi kommentti ilmailusta. Olen samaa mieltä. On sääli, että Eurooppa ei seurannut linjaansa, mitä tulee tiettyihin lupauksiin. Tämä ei ollut mikään pikkupäätös. Ilmailun alalla, ilmaliikenteessä me emme toimineet linjamme mukaisesti, koska me ymmärrämme nämä ongelmat, mutta emme tee samoin ETSn kohdalla. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos äh, komission jäsen tästä esityksestä. Ihan lyhyesti, te olitte äh, pysäyttää äh, kellon, mutta hiilipäästöjen pommi tikittää vielä. Tämä takapainotteisuus tulee antamaan vain vähän helpotusta hetkeksi, kuten monet kollegat ovat sanoneet, ja tulevat vain lyhyellä tähtäimellä parantamaan tilannetta, mutta eivät tuo mitään rakenteellista ratkaisua. Joten millä aikataululle aiotte sopeuttaa lineaarista tekijää, koska tämä on se ehdotus, jota me tarvitsisimme. Ja vielä eräs tärkeä asia täällä mainittiin, nimittäin, että järjestelmän täytyy pysyä uskottavana, koska jos puutumme siihen jatkuvasti, niin silloin päästökauppajärjestelmän imago on eh, epäonnistuva järjestelmä, johon komissio täytyy puuttua aina eh, lyhyellä aikavälillä. Ja palatakseni ilmailuun, kuten Chris Davis sanoi, mikä moratori oikeastaan on ja minkä tyyppiset lennot EUn sisällä ja minkä tyyppiset kansainväliset lennot? Paljon kiitoksia edustaja Merkis. Ja Theodoros Silakakis seuraavaksi. Thank you, Commissioner. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Haluaisin lähteä puhtaan kehityksen mekanismista. Tämä CDM-mekanismi pitäisi pysäyttää heti. Niin ei tehty ja nyt meillä on tässä liikaa. Eli me hyvin kalliilla ostamme hyvin edullisia oikeuksia. Kollega sanoi, että meillä on myös teollisuuspolitiikkaa aihettavana. Jos sitä on yleisesti, ilmastopolitiikassa myös se on hyvää teollisuuspolitiikkaa Kiinan eteen, koska Kiina tällä hetkellä tukee meidän tuottajien, Katsotaan niin, että tuetaan tavallaan niiden tukiaisten kautta, että me syötämme markkinoille. Eli tilanteemme on todella ongelmallinen ilmastopolitiikan osalta. Tässä tapauksessa kerron mitä Kreikassa tapahtuu. Sähkön hinta nousee, ihmiset eivät pysty maksamaan sähkölaskujaan, eivätkä sähköyritykset voi investoida uusiin laitoksiin. Me pumppaamme siis edelleen likaisten laitosten kautta päästöjä ilmaan, ja maksamme siitä kovan hinnan. Haluatteko todella tätä? Pyytäisin teitä harkitsemaan uudestaan. Vielen Dank, Linda McEwan. Kiitos oikein paljon, Linda McEvan. I'm sitting here and getting very worried. Kiitoksia. Tässä vallan huolestun, koska me kuulemme, mitä ihmiset eivät halua tapahtua. Ei haluta, että komissaan te kertoksen, mutta kukaan tuolla puolella ei kerro, mitä te oikeastaan haluatte, että tapahtuu. Tuetteko te ETS-järjestelmää vaiko ei? Tiedämme, että kun eivät. Korhola, Arva Korhola, me tiedämme tämän jo vuodelta 2008 mutta jotkut teistä tukivat. Jos haluatte vakavaa ilmastopolitiikkaa, silloin meidän pitää jotakin tehdä päästökauppajärjestelmälle. Ongelmat, joita komissio pyrkii ratkaisemaan, ovat juuri niitä, joita me olemme luoneet lainsäädäntöön tekemällä kompromisseja, viemällä asioita eteenpäin. Tulee paljon CDM, hyvityksiä ja muuta. Joten, mutta haluaisin, komissio, te, te kerrotte täällä parlamentissa, mitä te sitten haluatte, jos te haluatte, mitä komissio ehdottaa. Sitten komission jäsenelle. Jotkut kollegat sanovat, että te ette mene tarkoituksessa pitkälle komissiossa. Oma hallituksen on tätä mieltä. He haluaisivat teidän poistavan näitä päästöoikeuksia, pelottavan niitä. Ja jotkut jäsenvaltiot eivät ehkä tue teitä neuvostossa, koska he haluavat mennä pidemmälle. Mutta jos he hyväksyvät tällaisen toimintatavan, mitä mahdollisuuksia sitten on olemassa, että saadaan yhtään mitään aikaan? ETS-järjestelmässä, koska minä pelkään, että jotkut sanovat, että he haluavat mennä pidemmälle ja siksi eivät tue komissiota. Jotkut taas eivät halua tukea ollenkaan komissiota, koska jotkut ovat vastustaneet koko päästökauppajärjestelmää. Toiset taas sen takia, että he eivät hyväksy sitä, mistä oikeastaan on kyse, mitä tämä tarkoittaa. Jos nämä kaksi koalitiota jatkavat toimintaansa, niin tehdäänkö yhtään mitään ETS-järjestelmälle vai heikentääkö tämä koko päästökauppajärjestelmä, mitä tämä tarkoittaa sitä ilmastopolitiikkamme kannalta, voimmeko istua täällä Envi-valiokunnassa ja väittää, että meillä on jotain ilmastopolitiikkaa, jos meillä on toimivia hiilimarkkinoita. Ja mielestäni meidän pitäisi todellakin pohtia näitä asioita, koska nämä ovat erittäin vakavia, nämä ovat vakavia aikoja meillekin tässä valiokunnassa. Ja me juuri kuulimme ETSstä ja ilmailusta, olen tunnen sympatia komissiota kohtaan. Tiedän, että komission on valtavan paineen alla. Minä toivon, että IKA osaa toimintansa kuntoon, mutta olen kyllä varsin skeptinen, koska tiedän, että komissiossa on monia, jotka itse asiassa yrittävät heikentää koko ilmastopolitiikkaamme hetkenä, jolloin USA on juuri myötän toisen kauden. Obamalla on hiukan kansainvälistä toivoa näissä asioissa, ja kun me nyt puhumme täällä, niin ei oikein näytä hyvältä. Kiitoksia. Dank. Paljon kiitoksia, Linda McEwan. Seuraavana Grossi. Grazie, Presidente. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Minä uskon, että eh, komission jäsen elää Marsilla eikä tiedä tästä kovasta kriisistä, joka Eurooppa on kohdannut, koska komissio pelkästään selvänä tätä päästökauppadirektiiviä, vaan muuttaa sitä niin, että se voi puuttua suoraan sisä, vapaille markkinoille ja pyytää täysiä oikeuksia kaikenlaisiin toimenpiteisiin myös retroaktiivisesti. Ja silloin päästökauppajärjestelmä ei ole mikään markkinapohjainen järjestelmä, vaan eurooppalainen hiilidioksidipäästövero, jonka hintaa komissio muuttaa halujensa mukaan ennen kuin huutokauppaan ryhdytään. Tällä tavoin yrityksille kustannukset ovat määrittelemättömät ja tämä edistäisi tuotannon siirtymistä kolmansiin maihin, joissa sääntöjä ei ole tai ne ovat vähemmän voimakkaita. Joten olen täysin eri mieltä Euroopan komission kanssa, joka menee niin paljon pidemmälle kuin logiikka menee että se muistuttaa jotenkin tällaista kiinalaista viisivuotisohjelmaa tai Neuvostoliiton viisivuotissuunnitelmaa, tuotantosuunnitelmaa. Tähän täytyy, tällaisiin toimenpiteisiin täytyy ryhtyä ainoastaan maailmanlaajuisesti, eikä pelkästään Euroopassa niin, että tuotanto siirtyy kolmansiin maihin. Kiitoksia. Kiitos paljon Peter Liise seuraavaksi. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin lentoliikenteestä mielestäni on selvää, että saamme lainsäädäntöehdotuksen ja voimme tutustua aiheeseen hyvin tarkkaan. Minusta tuntuu, että voidaan arvioida on kehitystä myönteisessä mielessä, mutta meidän on kyllä pohdittava sitä, kuinka pitkälle haluamme mennä ja miten voimme välttää kilpailun vääristymisen. Miksi pitäisi lykätä vuodella? Se on kysymyksenä. Maaliskuussahan oikeastaan jo maksun pitäisi löytää ja syyskuussa on ikään kokous, eli vähän lyhyempi lykkääminen olisi varmasti mahdollista. Takapainottamisen osalta on varmasti erilaisia kantoja kaikissa ryhmissä. Henkilökohtaisesti minä suhtaudun ehdotukseen myönteisemmin ja pidän hyvänä ennen kaikkea sitä, että voimme pian saada tietää teiltä, mihin mennään, saamme luvut pöydälle. Ilman, että niistä on vielä päätetty, mutta tiedämme, mitä komissio suunnittelee – meillä on vaikutusten arviointi ja hiilimarkkinakertomus. Ja sitten voimme pohtia sitä, mitä vaikutuksia kaikilla päätöksillä me on. Yksi asia on jo sanottava. Parlamentin kanta tähän mennessä esiteltiin hyvin tarkkaan ja täsmällisesti teidän alustuksessanne. Kyllä neuvotteluissa energiatehokkuusdirektiivissäkin puhuttiin siitä, että sovitaan kaksivaiheinen järjestelmä – Oikeiset kysymykset, jotka tulivat tässä esiin, jättivät tämän ajatuksen vähän varjoon, mutta tämä on oikea ajatus, josta keskusteltiin parlamentin neuvoston ja komission välillä energiatehokkuusdirektiivin yhteydessä. Kollega Weisgerber on pyytänyt minua esittämään kysymyksen. Hän ei valitettavasti voi tulla paikalle, kun hän on kuulemistilaisuudessa juuri tästä aiheesta. Hän tukee takapainottamista tietyissä rajoissa, mutta hiilivuotokysymykseen pitää puuttua tarkkana hänen kanssaan samaa mieltä. Lopuksi hyvät kollegat, me keskustelemme sen tyhjiössä nyt. Jos sanomme, että me emme tuota kaikkea halua, niin sitten jäsenvaltiot lähtevät kansallisiin toimiin Euroopan sisämarkkinoille ja taloudelle. Tämä on kaikkein pahinta, mitä voi tapahtua. Paljon kiitoksia, Peter Liise. Näin olemme päässeet ensimmäisen kyselykierroksen loppuun. Mitä ilmailuun tulee, Voin vain sanoa, että minä valiokunnan puheenjohtajana voin pitää tervetulleena sitä, että viestitään siihen suuntaan, että tarvitaan kansainvälinen sopimus ja ne, jotka ovat mukana päättämässä, kansalaiset päättävät Eurooppa-vaaleista ja päätetään vielä komission kokoonpanosta, mutta hyvä olisi kyllä, että kansainvälisille kumppaneille lähetetään selkeä viesti, että me haluamme tehdä päätökset tämänpäiväisen ehdotuksen mukaisesti. Kaiken pitää tietenkin olla yhteen sopivaa sen kanssa, mitä on päätetty. Tästä aiheesta saadaan komission puolelta briefaus myös huomenna ja takapainottamisesta hyvät kollegat sanoisin, että koordinaattorit nimesivät minut esittelijäksi ja minä toimin sen mukaisesti, mitä parlamentti on ajanut tähän mennessä. Me olemme kohtaneet komissiota useat kerrat esittelemään jotain. Useat kerrat olemme pyytäneet komissiolta toimia, kunnianhimoisia toimia. Loppujen lopuksihan ilmasto ilmastonmuutos ja ilmastonsuojelukysymys on kysymys, jonka ratkomiseen tarvitaan kansainvälisiä kumppaneita, mutta jos sirpaloidutaan nyt 27 jäsenvaltion lainsäädäntöön, niin emme saa menestystä aikaiseksi koskaan, koska silloin tähän järjestelmään menee niin paljon rahaa ja joskus sitten – on sellainen tilanne, että ei tiedetä missään mielessä, minkälainen vaikutus meillä on planeettamme. Ja minusta tuntuu puheenvuorojen jälkeen siltä vähän, että jotkut haluavat puhua vähän tämän aiheen ohi, tämän tavoitteen ohi, joka meillä on. Me haluamme progressiivista edistymistä. Näin toimitaan siis ja komission jäsenen alustus vastasi pitkälti sitä, mitä me olemme aina vaatineet. Teille oikeastaan esitettiin kaikki kysymykset, joita antaisin teille vastauspuheenvuoron tämän kierroksen lopuksi. On the aviation thing. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin muutama kommentti tästä ilmailusta. Olemmeko siellä, missä meidän pitäisi olla maailmanlaajuisesti ilmaston päästöistä? Emme, tietenkään emme ole. Mutta ensimmäistä kertaa moniin vuosiin meillä on todellinen mahdollisuus edistyä kansainvälisesti. Ja täh, tämä on näin ja se liittyy siihen, mitä tapahtui 9. marraskuuta tämän perjantaina, mutta tämä ei syntynyt sattumalta. Tämä mahdollisuus syntyi, koska monet ihmiset ovat tehneet kovasti työtä, jotta tämä mahdollisuus syntyisi. Pitäisikö meidän sitten vaarantaa tämä paras mahdollisuus moneen vuoteen päästä yhteisymmärrykseen siitä, miten säännellä ilmailun päästöjä kansainvälisesti sillä tavoin, että annamme vastustajallemme mahdollisuuden sanoa, että tämän päästökauppajärjestelmän takia ja sen täytäntöönpanon takia ensi keväänä, niin se tulisi vaikeuttamaan nämä neuvottelut. Minä sanoisin, että neuvotteluja edistää se, että sanomme, että te ette pitäneet meidän järjestelmästämme, meidän järjestelmämme olemassa, mutta nyt meillä on mahdollisuus saada se, mitä haluamme. He sanoivat, että he eivät tykkää meidän järjestelmästä, mutta yhtäkkiä kannattivat kovasti maailmanlaajuista järjestelmää. No me sitten kuulemme heidän sanaa sanomaan, että nyt teillä on mahdollisuus siihen. Ja ICAON johto on linjassa tämän kanssa, jota meidän täytyisi nyt hyödyntää tätä mahdollisuutta. Mutta olla myös aivan selvä sanaisia, ja sanoin tämän ensimmäisessä lausunnossani, että jos sitten mitään ei tapahdu, jos eh, he eivät eh, saa aikaan sitä, mitä odotimme viime perjantaina, niin sitten aivan automaattisesti kysymättä keneltäkään palaamme siihen, missä olemme nyt, nimittäin että viemme läpi lainsäädäntöämme. Ymmärrän, että tämä on varsin uusi asia teille kaikille. Vasta muutama tunti sitten tämän ilmoitimme ja tätä asiaa on vähän harkittava, mutta todella pyytäisin, että harkitsisitte sitä. Minusta tuntuu, että tämä on paras mahdollisuus, joka meillä on ollut hyvin pitkään aikaan saada aikaan kansainvälinen sopimus alalla, jossa Eurooppa on sitä toivonut siitä lähtien, kun loimme omaa lainsäädäntöä, kun luovuimme siitä, että odottaisimme ikaoa. Nyt se on ryhtynyt liikkumaan ja meidän täytyisi todellakin hyödyntää tämä Äh, mahdollisuus. Meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa, joten mene äh, kovinkaan paljon yksityiskohtoihin. Edustaja Korhala sanoi ikään kuin, että äh, tämä takapainotteisuus ja sivuun laitto olisi sama asia. Monet muutkin mainitsivat samantyyppisiä kommentteja. Ei, tietenkin nämä ovat kaksi täysin erillistä asiaa. Myöskin kun on kyse siitä, miten käsitellään tätä parlamenttia takapainotteisuudesta, jota me käsittelemme tämän muodollisen muutoksen kautta, jota te käsittelette nyt. Sitten kun on kyse pysyvästä markkinoilta sivun laittamisesta, niin se on yhteispäätösmenettelyä ja mitään ei tapahdu ilman, että tämä parlamentti on mukana pelissä. Edustaja Korhola sanoi, että miksi puhutaan takapainotteisuudesta, kun tavoitteena on sivunlaitto. Meillä on hyvä syy olla erottamatta näitä asioita. Tämä on myös vastaus Baas Aikhautille. Ja se on se, älkää tehkö parhaasta hyvän vihollista. Tämä on myös se asia, jonka Linda McEvan nosti esiin. Jotkut ovat täällä, jotka sanovat, että miksi me tee yhtä suurta erinomaista pakettia, mutta meidän täytyy olla suorapuheisia. Tämä takapainotteisuus on todellakin väliaikaista. Meidän täytyisi ensimmäinen tammikuuta ensi vuonna päättää se, että näitä oikeuksia tulvii markkinoille ja pitää ne oikeudet myöhempää varten. Me emme saa viedä näitä oikeuksia markkinoida, kun ne ovat jo ylijäämäiset. Te kannatatte tätä näkemystä kaikissa muissa markkinapohjaisissa järjestelmissä. Ei, en, ei tuoda liikaa tuotteita jo ylijäämäisille markkinoille. Ja tästä tässä on kyse. Ja siksi tämän takapainotteisuuden ei pitäisi olla poliittisesti niin vaikeaa. Mutta minä myös tiedän, että nämä rakenteelliset vaihtoehdot ovat vaikeampi päätös useille jäsenvaltioille, monille teistä – ja siksi myöskin päätös, joka vaatii vähän enemmän aikaa. Siksi me olemme erottaneet nämä kaksi asiaa. Miksi? Siksi, että ne, jotka toimivat markkinoille, he haluavat tietää mahdollisimman pian, mihin minä voin luottaa, kun seuraava huutokauppavaihe alkaa. On erittäin tärkeää, että nämä asiat pidetään erillään. Szymanski, Grostet, Hübner ja muut sanoivat tai vihjasivat, että tämä on nyt jotain, jonka komissio voi tehdä aina uudelleen ja uudelleen. Että komissio voi sitten puuttua uudelleen ja uudelleen markkinoihin ja ottaa markkinat valtaansa. Tämä ei ole totta. Ja aivan äh, selvästi sanoin sen ensimmäisessä puheenvuorossani, että me tiedämme, että tämä johtuu poikkeuksellisista olosuhteista. Ja voin tässä vielä vahvistaa, että me teemme tällaisen toimenpiteen ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kukaan ei ö, ähm, ota tätä kevyesti. Ja tämä herra, joka sanoi, olikohan se Holger Kramer, joka sanoi, että voitte varmasti saada kirjallisena sen, mitä minä olen sanonut tässä valiokunnassa tänään, jotta tiedätte varmasti, mitä sanottiin ensimmäisessä puheenvuorossa. Sanoin sen hyvin selvästi, että me kunnioitamme sitä, että parlamentin täytyy ensin päättää tästä muutoksesta ennen kuin mistään sovitaan muodollisesti. Sitten kuulin tämän kysymyksen, että nostammeko sitten hintoja. Haluan muistuttaa teitä siitä, että kun te, tämä parlamentti, hyväksyi ilmasto- ja energiapaketin vuonna 2008, hinta-arvio oli 30 euroa. Nyt me olemme, kuten puheenjohtaja sanoi, 8 eurossa 46 sentissä, melkein neljännes te ette voi sanoa, etteikö se kuvastaisi kriisiä. Tästä me emme puhu tänään. Se, mitä me yritämme tällä takapainotteisuudella saada aikaan, on, että vältämme sen, että hinnat laskevat entisestään. Ja tästä syntyy linkki energiatehokkuusdirektiivin myös tekin, ja te, ne, jotka neuvottelivat puolestanne, sanoivat, että komission täytyy puuttua tähän. Miksi tämä oli osa energiatehokkuusdirektiiviä? Se oli osa sitä siksi, että jos otatte vaikka tuhat suurta yritystä Euroopassa ja ne ryhtyvät todellakin investoimaan energiatehokkuuteen, kuten te haluatte niiden investoivan, niin mikä sen suora seuraus on? Sen suora seuraus on, että ne, jotka eivät tee mitään, se on niille halvempaa. Jos joku investoi energiatehokkuuteen, niin seuraus on, että kysyntä laskee ja hinta laskee, mikä tarkoittaa, että on halvempaa niille, jotka eivät tee mitään. Tämä ei voi olla teidän tavoitteenne. En usko, että se on meidän tavoitteemme täällä Euroopassa. Ja te, jotka yhdistätte tämän kasvun ja työllisyyteen, syy siihen, miksi haluamme kunnallisen energiatehokkuusdirektiivin, on se, että näimme, että se voisi olla kannustin työllisyyden ja kasvun edistämiselle Euroopassa. Siksi meidän täytyy nyt vahvistaa, että meidän toimemme ovat johdonmukaisia. Ja siitä tässä takapainottuisuudessa on kyse. Lupasin olla puhumatta liian pitkään. Ja halusin vain sanoa, että toivon, että hyvin pian voimme kertoa teille määrät ja sitten teillä on tieto siitä, mitä tarvitsette takapainotteisuudesta ja se tulee hyvin pian. Toivottavasti ymmärrätte, että tämä on hyvin vaikea järjestää tällainen kuuleminen samalla kun asiat ovat vielä vireillä. Ja sitten saatte keskiviikkona hiilimarkkinaraportin, kaikista, kaikki vaihtoehdot siinä. No miksi komissio ei sitten ehdota yhtä vaihtoehtoa, joku teistä sanoi. Mutta samanaikaisesti jotkut muut sanoivat, että kunnioittakaa demokratia, antakaa meille aikaa keskustella, antakaa meidän osallistua. Näin sanovat myös sidosryhmät. Siksi me esitämme vaihtoehdot rakenteellisista toimenpiteistä. Jos olemme rehellisiä, niin tämä on todella haasteellinen keskustelu. Ei tätä saada aikaa vain sormia naksauttamalla. Jos esittelemme, kun esittelemme tämän keskiviikkona linjassa sen kanssa, mitä sanoin keväällä, kun ministerit ensimmäistä kertaa keskustelivat hiilimarkkinoista ja päästökauppajärjestelmässä epävirallisessa ympäristöneuvostossa huhtikuussa. Siellä sanoimme, että aiomme äh, esitellä aikaisemmin tämän hiilimarkkinaraportin. Se olisi pitänyt julkaista ensi vuonna, mutta nyt esittelemme sen keskiviikkona. Ja nämä kaksi kysymystä käsitellään, takapainotteisuus ja rakenteelliset toimenpiteet. Todella toivon, että ymmärrätte, että pelissä tässä on se, että meidän päästökauppajärjestelmämme vielä tulevaisuudessakin on vahva välinä Euroopan hiilidioksidipolitiikassa – Monet ihmiset, jotka tietävät nämä markkinat, analysoivat niitä, tietävät miten ne toimivat ja mitä ne tarvitsevat. Nämä ihmiset todella odottavat, että me te, Eurooppa, ryhtyvät toimiin. Älkää unohtako sitä, että Australia haluaa yhdistyä tähän. Korea on luonut oman järjestelmänsä. EU-Kiina huippukokouksessa olemme allekirjoittaneet sopimuksen, että autamme heitä luomaan oman päästökauppajärjestelmänsä. Kalifornia ensimmäinen mm, tammikuuta on luomassa oman järjestelmämme ja me tiedämme, kuinka tärkeää tämä on ehm, sen valossa, mitä Yhdysvalloissa nyt voi tapahtua. Haluan vain sanoa, että kun olimme aika lailla yksin vielä muutama vuosi sitten, niin nyt e, maailma katsoo Eurooppaa kohti ja he e, hyväksyvät samantyyppisiä markkinapohjaisia järjestelmiä ja meidän täytyy tehdä järjestelmästämme toimiva mutta meidän on otettava huomioon tämä todella vakava poikkeuksellinen talouskriisi, joka meillä nyt on. Tämä ei ole mitään muuta. Tämä ei ole mikään pikkujuttu, mutta olisi vastuutonta, jos me emme päätöksentekijöinä nyt varmistaisi, että järjestelmä toimii. Kiitoksia oikein paljon. Tiedän, että on vaikea keskustella tästä asiasta, se on hyvin tekninen kysymys, mutta itse asiassa kyse on siitä, että varmistamme, toimiiko päästökauppajärjestelmä. Dank, Frau. Paljon kiitoksia, komission jäsen. Kiitos, että tulitte tänne valiokuntaan tänään ja että saimme mahdollisuuden keskustella kanssanne tulevista asioista, mutta myöskin niistä, jotka ovat meillä nyt jo pöydällä varmasti tulemaan tärkeää, että ilmastonsuojelukysymyksissä huolehdimme pitkän aikavälin luotettavuudesta. Tämä kävi selvästi ilmi myös puheenvuoroissa. Tämä on tärkeää teollisuuden aloille, mutta myös kansalaisjärjestöille, jotka toimivat ilmastonsuojelualalla – Suunnitteluvarmuus. Varmuus on tärkeä. Selvää on myös se, että päästökauppaehdotus, ilmastopakettiehdotus ovat asioita, joihin parlamentti työnsä mukaan haluaa puuttua. Ja jos päästöoikeuksia on liikaa, meillä on oma osuutemme siinä. Me saamme keskustelumahdollisuuden pian. Ensin sydämelliset Kiitokset. Lyhyt tauko. Saamme asiantuntijat tänne pöydän taakse ja kohta lähdemme toiselle keskustelukierrokselle.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 Es ist wieder Ruhe eingekehrt und wir können jetzt mit dem nyt on taas rauha maassa ja voimme aloittaa tämmöisen kokouksemme toisen osion. Täällä ylhäällä korokkeilla on asiantuntijoita, jotka kuulemme, joita kuulemme yksi toisensa jälkeen, mutta myöskin herra De Beke, ilmasto- pääosaston pääjohtaja on täällä. Häntäkin kuulemme tänään. Ja nyt aloitan Hauke Hermanista. Hän on tutkija Öko-instituutissa. Ja äh, annamme äh, nyt teille puheenvuoron 10 minuuttia. Me olemme vähän myöhässä aikataulusta ja kollegoille pitää vielä antaa aikaa esittää kysymyksiä. Teillä on puheenvuoro. And the possibility... Kiitoksia kutsusta ja saada keskustella tästä backloading ehdotusta kanssanne. Tämä me olemme riippumaton tutkimusinstituutio. Tänä vuonna olemme jo tehneet kaksi kattavaa tutkimusta takapainottamisesta ETS-järjestelmässä, jos tätä kiinnostaa. Ovat nämä yksityiskohdat, koska en nyt voi kaikesta puhua kymmenessä minuutissa. Voitte tutustua tarkemmin sitten tutkimukseemme myöhemmin. Kaikki on dokumentoitu varsin selvästi. Nyt oikeastaan haluaisin puhua kahdesta asiasta tänään. Ensinnä haluan sanoa muutaman sanan tästä hiilitarjonnasta ja sitten keskittyä enemmän tutkimuspuolelle ja miten tämä backloading tulisi vaikuttamaan. Tämä vaikuttaa ehkä hintoihin ja niin kuin jo kuulimmekin, ollaan huolissaan myös hiilivuodosta. Tätä olemme myös hiukan jo tutkineet. Aluksi on hyviä uutisia, on huonoja uutisia. Huono uutinen on siinä, että takapainot on vasta ensimmäinen askel, mutta se ei vielä riitä ratkaisemaan tarjonta ongelmaa joka käsissämme on rakenteiset toimet, niitä tarvitaan pitkällä aikavälillä ja hintavaikutukset backloading-ehdotuksesta tulevat olemaan varsin rajoitettuja, minun täytyy tämä suoraan sanoa. Mutta tämä on myös hyvä uutinen kaikille, jotka ovat sitä mieltä, että johtuen takapainottamisesta energiatehokkaat teollisuuden alat joutuvat suuriin vaikeuksiin. Me olemme tutkineet tätä erittäin tiivisti ja voin kertoa, että tieteellisesti katsottuna en näe tässä mitään ongelmaa. Mutta sitten puhun ensin tästä liikatarjonnasta. Vielä 2020 ylijäämä tulee olemaan 1,4 miljardia. Ja tämän, näin tapahtuu vain, jos päästökauppa ilmailussa tulee säilymään. Ilmailu on tärkeä kulmakivi, kun pyritään vähentämään liikatarjontaa e, e, e, Mikä tähän ylijäämään on syynä pääsyy, on CDM-hyvitysten liikamäärä. Meissä on kaksi kolmasosaa on koko ongelmasta. Ja sitten toinen syy on taloudellinen taantuma. BKT tulee olemaan 14-17 prosenttia alhaisemmalla tasolla vuonna 2020, kun otetaan huomioon erilaiset ennusteet. Joten vähennyspyrkimykset, jotka liittyvät ETS, ovat alhaisemmat. Tämä on yksi kolmasosa syystä, joka on johtanut liikatarjontaan. Sitten vähemmän vaikuttaa uusiutuvan energian tukeminen. Tämäiset luvut uusiutuvan energiassa ovat varsin hyvin linjassa ennusteiden mukaan, jota on tehty vuonna 2008 asiasta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun otetaan huomioon tämä tilanne, ylijäämä tulee olemaan voimassa vuoteen 2023 saakka ETS-järjestelmässä joten mitään puutetta tähän järjestelmään ei liity. Ja ongelmana on se, että backloading ei rakenteellisesti muuta tilannetta, koska väestöoikeuksia voidaan takapainottaa vain viideksi vuodeksi. Tämänhetkinen ylijäämä johtaisi äh, siis se on hiilidioksidin hinta vaikutus tästä, koska ihmiset ovat korkeampia hintoja ja vähyyttä jatkossa, niukkuutta jatkossa. Joten vuodenkymmenen ajan hiilidioksidi hinnat perustuvat spekulaatiolle. Sitten tai arvioihin. Sitten tähän takapainottamiseen, jotta voitaisiin rakenteellisesti vaikuttaa ylijäämään, väestöoikeuksia pitäisi vuosikymmenen ajan backloadata tämä nämä päästöoikeudet pitäisi ottaa käyttöön kuitenkin varhaisessa vaiheessa, jos on välttämätöntä, niin pitäisi hyväksyä myös vähempiä päästötavoitteita, vähennystavoitteita sitä paitsi analysoimme myös sitä, miten korkeammat tavoitteet vaikuttavat huutokauppatuloihin ja nekin eh, lisääntyisivät. Epäilen kuitenkin sitä, että ETS-järjestelmä säilyy, jos kymmenen vuoden ajan ei ole mitään vähyyttä, niukkuutta. Jäsenvaltiot kehittävät muita välineitä, finanssi, taloudellisia välineitä, enkä usko, että tämä on toivottava tie kulkea eteenpäin. Sitten iso huolenaihe sen jälkeen, kun ETS otettiin käyttöön, on kilpailutilanne yrityksissä ja myös tämä hiilivuoto. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että hiili vuoto liittyy varsin konservatiivisiin oletuksiin. On kaksi tekijää, kaupan tiiviys ja hiilen hinta. Kauppaintensiteettiä on arvioitu, jos millään muulla ei ole minkäänlaista ilmastopolitiikkaa käytössä, paitsi EU:ssa. ssa näin ei tietenkään ole esimerkiksi Norjan tai Islannin kaltaisten maiden kohdalla, jotka ovat jo liittyneet ETS-järjestelmään. Sama koskee Australiaa nyt. Sekin tulee liittymään tähän järjestelmään, joten kaupan intensiteetti monillakin alueilla tulee olemaan alhaisemmalla tasolla, jos katsotaan näitä todellisia lukuja. Sitten toisaalta hiilen hinta perustuu tähän 30 euroon. Se on neljä kertaa tämänhetkinen hinta. Kun verrataan näitä kahta oletusta todelliseen tilanteeseen, niin tässä on aika paljon käytössä vanhentunut lähestymistapa, kun arvioidaan EUn kilpailukykyä ja teollisuutta. Näin on otettu käyttöön erilaisia toimintatapoja, joita pyritään välttämään teo- kielteiset vaikutukset teollisuudelle. Annetaan ilmaisia päästöoikeuksia, kompensaatio on käytössä, että vältettäisiin korkeata sähkön hinnalta. Ja lopuksi vielä tärkeä asia. Yrit- toisessa vaiheessa annetaan liikaa, annettiin liikaa oikeuksia yr- yrityksille, joten on tällainen käyttämättömien oikeuksien reservi, jota voidaan myöhemmin käyttää. Takapainottaminen ei muuta tätä, liikaa, li, tätä määrää liikaa myönnettyjä päästöoikeuksia. Ongelma on oikeastaan vain kil, teollisuuden kilpailukyvyssä mutta mielestäni on kyllä mahdollista muut, tar- tarkastella uudestaan tätä hiilivuotokysymystä ja jopa vähentää, koska meillä on varsin alhainen hinta ja kaupan intensiteetti on myös aika alhaisella tasolla. Sitten vielä lopuksi ilman toimintaa ei tule niukkuutta ETSn kohdalla seuraavan vuosikymmenen aikana. Takapainottelu on tärkeä ensimmäinen askel rakenteellisessa ja toimintaan sitten sen jälkeen, kuten se, että pysyvästi peruutetaan päästöoikeuksia tai lisätään lineaarisuutta. Ja backloading ei vaikuta siis kielteisesti teollisuuden kilpailukyvylle. Kiitoksia. Kiitoksia tästä esityksestänne, herra Herman. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Helen Bray. Hän on ilmastopolitiikan neuvonantaja Shell-yrityksessä. Teillä on puheenvuoro. Thank you. Good afternoon. Kiitos ja hyvää iltapäivää. Kiitos, että sain kutsun osallistua tämän päivän kuulemistilaisuuteen EUn päästökauppajärjestelmästä. Aluksi haluaisin sanoa, että myönteinen poliittinen viesti, joka lähtee täältä parlamentista ja tästä valiokunnasta, on tärkeä ajatellen takapainottamisehdotusta ja koko päästökauppajärjestelmää, kun ajatellaan EUn ilmastopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen. Shellin historia, juuret ovat Euroopassa. Me luomme kaasusta ja öljystä liikenteen ja lämmitysjärjestelmien energiaa. Lisäksi tutkimus yhteisömme kautta tutkitaan biopolttoaineita ja hiilen talteenottoa ja varastointia. Tässä toimintamme on keskittynyt Alankomaihin. Olemme paljon energiaa käyttävä yritys, joka altistuu tiukalle kilpailulle. Riskinä on hiilivuoto. Samalla pyrimme kehittelemään matalan hiilen teknologiaa, jonka kautta voitaisiin vastata suureen kysyntään ja välttää kaikkein haitallisimmat vaikutukset ilmastonmuutoksessa. Tukisin päästökauppajärjestelmää ongelmana tässä varmasti on hiilivuoto. On ajateltava ilmastopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen ja vahvistaa nyt tätä järjestelmää. Shell antaa tukensa päästökauppajärjestelmään ja tämä tukeutuu tämä päätös pitkäaikaisten periaatteiden varaan. Sitä voidaan vähentää päästöjä asemilta ja tuotantolaitoksilta vaatii, että luodaan hinnat näille päästöille. Lisäksi on viisi hyötyä päästökauppajärjestelmässä mielestämme ensinnäkin se, että voidaan saada tietty katto päästöille. Näin huolehditaan siitä, että maat todella toimivat, jotta voidaan leikata päästöjä. Kauppa, päästökauppajärjestelmässä toimitaan kansainvälisen energiaa kautta niin, että kaikkien pienemmällä hinnalla pystytään samaan aikaan vaikutuksia. Me pyritään tukemaan uusiutuvia energialähteitä ja hiilen talteenotto ja varastointia. Tämän järjestelmän kautta voidaan kerätä varoja, joilla voidaan tukea vähähiilisen teknologian syntymistä. Lisäksi kansainvälisten otteen kautta voidaan tukea yksityistä sijoittamista ja tiedon siirtymistä myös kehitysmaihin. Näistä syistä tuimme ja tuemme edelleen päästökauppajärjestelmää ja toivomme, että sitä voidaan vahvistaa. Kuten aikaisemmin on mainittu, tämä järjestelmä on otettu käyttöön monissa maissa, Australiassa ja Yhdysvalloissa, joissa Kiina on pyritty kehittelemään tällaisia järjestelmiä. Etelä-Koreassa, Kasastanissa ja Brasiliassa on lähdetty kehittelemään myös järjestelmiä, joten vähitellen saamme varmasti globaalin lähestymistavan. Tuotantopuolelta me tarvitsemme paljon energiaa, joten hiilivuotokysymys on meille tärkeä. Me saamme päästöoikeuksia ja oikeudet liittyvät parhaaseen mahdollisen teknologian sen käyttöön. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden sopeutua tilanteeseen ja näin voidaan myöskin arvioida tuontia tai vientiä niille alueille, joille jouduta maksamaan päästöistä. Tämä on hyvä tulos teollisuudelle. Tämä antaa meille kannustimia, että olisimme energiatehokkaita ja jotta sijoittaisimme matala hiilen projekteihin. Euroopassa on nyt jalostamat kaikkein ympäristöystävällisimpiä ja samalla ets tukee teollisuuden kilpailukykyä. Jos katsomme tulevaisuuteen vuoden 2020 jälkeen, hiilimarkkinoilla on tärkeä rooli, että yrityksille voidaan antaa tiukka kannustin investoida matalan hiilen teknologiaan ja voidaan myöskin tukea kilpailua näiden teknologian välillä. Tarvitsemme selkeät, vakaat puitteet politiikalle vuoteen 2030 tarvittaisiin myöskin kattavat tavoite sille, miten paljon hiilidioksidipäästöjä halutaan vähentää. Ja näiden vähentämistavoitteiden saavuttaminen toteutuu varmasti osittain päästökaupan kautta. Tämän miljardin päästöoikeuden kautta vaiheesta kolme. Lisäksi EUn pitäisi puhua jo varastointihinnasta tuohon neljänteen vaiheeseen verrattuna neljännessä vaiheessa. Lisäksi pitäisi kannustaa matalan hiilen teknologian kehittämiseen. EUn päästökaupan pitäisi olla tärkeimpänä moottorina tässä työssä. Miksi sitten on tärkeää vahvistaa järjestelmää juuri nyt? Selvä on se, että matala hinta tällä hetkellä ei ole ainoastaan lyhyen aikavälin kysymys. Matala hinta tällä hetkellä osoittaa muutosta talousmaailmassamme ja EUn päästökauppajärjestelmä tuskin voimakkaasti ajaa päästöjen vähentämistä tällä vuosikymmenellä. Hiilen hinnan aleneminen on vähentänyt varannosta myytäviä päästöoikeuksia – ja siksi ei voida niin tehokkaasti tukea innovatiivista teknologiaa. Kaikki nämä todisteet ovat epäjohdonmukaisia sen ajatuksen kanssa, että EUn päästökauppajärjestelmän kautta voitaisiin siirtyä matalan hiilen järjestelmään, että tämä päästökauppajärjestelmä olisi tässä kaikkein tärkein. Nykytalousoloissa monia yrityksiä huolettaa se, että nyt ei ole oikea aika lähteä toimiin. Hei vaikuttaa, kuten meihin, korkeampi sähkön hinta – ja sähkön hinnan erot Euroopan ja muun maailman välillä. Kuitenkin sähkön hinta on monimutkainen asia. Monet tekijät on otettava tässä yhteydessä huomioon. Ei vähiten se, että keskimääräinen sähkön tukkuhinta on ollut 33-76 euro megawattituntia kohden. Eli alhaisemmasta korkeimpaan hintaan tuo tukkuhinta jopa kaksinkertaistuu yli 40 euroa eroa megawattitunnin osalta. Eli hiilen hinnoittelu on yksi pieni osa sähkön hintaa, mutta kyllä siinä on selkeästi muita tekijöitä, joilla on paljon suurempi vaikutus. Me uskomme, että nykypäästöoikeuksien tilanne on lähtöisin hyvin poikkeuksellisista talousoloista, joita ei olisi pystytty ennustamaan vuonna 2008. Siksi me tuemme sitä, että nopeasti sopeutetaan – aikajakso ja päästökauppajärjestelmässä. Tämä tukisi päästökauppajärjestelmää lyhyellä aikavälillä ja antaisi parlamentille mahdollisuuden tutkia pidemmän aikavälin rakenteellisia toimia. Lopuksi yhtävedonomaisesti kaksi seikkaa. Selkeät poliittiset puitteet vuoteen 2030 vaativat myöskin kasvihuonekaasu päästöjen leikkaustavoitteen. Meidän pitäisi testata järjestelmiä jotta ei syntyisi myöskään ristiriitoja tavoitteiden osalta. EU pitää keskeisenä moottorina vähentää näitä päästöjä teollisuuden aloilta. Vuoden 2030 puitteissa pitää myöskin tukea yritysten kilpailukykyä ja välttää hiilivuotoa. Vuoden 2030 suunnitelmissa tarvitaan sitä, että nyt jo lähdetään pohtimaan takapainottamista vaiheessa kolme. Tämä on selkeä poliittinen viesti ja palauttaa tämän järjestelmän uskottavuuden. Näin myöskin estetään se, että syntyy tilkkutäkki poliittisista toimista kautta Euroopan unionin. Lopulta haluaisin kiittää siitä, että parlamentti on ollut johtavassa asemassa tässä työssä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kiitos. Kiitoksia tästä esityksestä ja seuraava esi- äh, asiantuntija on Peter Bocek. Hän on Euroopan kemiallisen teollisuuden neuvoston edustaja. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että kutsuitte minut tänne puhumaan, enkä puhu pelkästään Sefekin äh, kemian teollisuuden äh, federaation puolesta, vaan puhun täällä energia intensiivisen teollisuuden puolesta puhun lasiteollisuuden, terästeollisuuden, äh, sementtiteollisuuden ja muiden, no niin muiden sektoreiden puolesta, jotka ovat erittäin huolestuneita tästä komission ehdotuksesta. Miksi me olemme että huolissamme. Siksi, että me olemme energiaintensiivisiä, me tuotamme asioita Euroopassa. Me tuotamme Euroopassa tuotteita ja tätä ei voida tehdä ilman energiaa. Ja siksi Nämä sektorit, joiden puolesta minä puhun, ovat erittäin huolissaan, koska meille hinnalla on merkitystä ja varmuudella on merkitystä. Meille eh, kysymys kuulee, miten yhdessä selviämme eh, siirtymävaiheesta kohti alhaisen hiilen taloutta eh, vuoteen 2050 mennessä oikeudenmukaisesti. Tehdään se niin halvalla ja niin tehokkaasti kuin mahdollista. E, päästökauppajärjestelmän päätarkoitus on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sillä tavalla se on tärkeä osa Eurooppa 2020-strategiaa, jonka tarkoituksena on vähentää päästöjä 20 prosentilla, lisätä energiatehokkuutta 20 prosentilla ja saada 20 prosenttia uusiutuvia energiamuotoja. Tässä yhteydessä päästökauppajärjestelmä tietenkin toimii sillä tavoin, että se kattaa teolliset päästöt. Me emme puhu kotitalouksien päästöistä tai liikenteen päästöistä tässä yhteydessä. Me voimme sanoa, että tänä päivänä päästökauppajärjestelmän kattamat sektorit ovat asettaneet tavoitteekseen vähintäänkin 20 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen vuoteen 2020 mennessä. Annan esimerkin esimerkiksi kemian teollisuudesta. Me olemme kyllä äm, oikealla tiellä verrattuna vuoteen 90. Olemme leikkaamassa päästöjämme 50-60 prosentilla. On sitten kyllä pettymys huomata, että nämä päästövähennykset eivät näy, koska päästöt ovat lisääntyneet muilla aloilla. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että meidän tulisi rangaista niitä, jotka saavuttavat tavoitteensa korkeimmin kustannuksiin. Tällä tavoin meistä tulee oma menestyksemme uhreja. Haluaisimme myös muistuttaa siitä, että päästökauppajärjestelmä ei ole ainoa väline eikä pääväline, joka vie investointeja alhaisen hiilipäästöjen investointeihin, äh, innovointeihin. Äh, tietenkin monissa maissa käytetään syöttötariffeja, jotka takaavat investoille äh, palautetta investoinneistaan, mutta tämä ähm, hinnan kantavat energian käyttäjät energiahinnassa ennemminkin kuin veronmaksajat. Nyt sitten tästä ehdotuksesta, joka liittyy takapainotteisuuteen ja sivulaittoon. Me olemme sitä mieltä, että monet säästöt energian käytössä ovat syntyneet energiahinnoista. Haluaisin vain kertoa, että esimerkiksi tällä hetkellä meidän yrityksemme matkavat Euroopassa noin viisi kertaa enemmän kaasusta kuin yhdysvaltalaiset yritykset, joten kuka ihmeessä ei haluaisi säästää energiaa ja säästää päästöistä aina kun mahdollista. Se tosiseikka, että sektorit päästökauppajärjestelmän ulkopuolella eivät saa aikaan tällaisia vähennyksiä, jopa lisäävät päästöjään, saattaa vaarantaa meidän saavutuksemme, mutta on aivan selvää, että sivuunlaitto ja korkeat hiilidioksidihinnat eivät tule ratkaisemaan tätä ongelmaa päästökauppajärjestelmän ulkopuolella. Lisäksi päästökauppajärjestelmä ei lisää investointeja uusiutuviin energiamuotoihin ja sivunlaitto ei tule kannustamaan tähän, vaikka monet kollegat, kuten ystävämme Öko-instituutissa, toivoisi niin. Siksi on vaikea ymmärtää, miten takapainotteisuus tai sivunlaitto voisi saada aikaan nopeampia tai suurempia vähennyksiä päästöissä. Tämä ei ehkä olekaan komission ehdotuksen tavoite. Ehkä tavoitteena on antaa hallituksille suurempia tuloja, mutta tässäkin on esittävä se kysymys, että toimiiko tämä. Nyt kun katsomme niitä ryhmittymiä, jotka tukevat takapainotteisuutta, sivuunlaittoa, markkinoilta poistamista siis, niin se on erikoinen eturyhmä. Ja kun katsomme tätä, niin no me energiaintensiivisenä teollisuutena tuemme päästökauppajärjestelmää. Se on tärkeä väline päästöjen vähentämiseen. Se, mitä me emme oikein ymmärrä, on se, että miten päästökauppajärjestelmästä voitaisiin tehdä väline, jolla poistettaisiin muita tukivälineitä ja toimia niin helposti. Joten me olemme huolissamme siitä, että syntyy liian, paljon liian monimutkaisia välineitä, jos seuraamme komission ehdotusta. Milloin ö, poliitikot ovat sitten tyytyväisiä? Millaista hiilidioksin hintaa oikein odotatte? nouseva hiilidioksidin hinta ei tule takaamaan investointeja vähäpäästöiseen teknologiaan, erityisesti näin vaikeassa kriisissä kuin olemme nyt. Jos katson lukuja, vain syyskuussa Eurooppa menetti noin 170 000 työpaikkaa jotain kuukausittain. Työpaikkoja menetetään sadoin tuhansin Euroopassa, joten miten voimme luoda äh, politiikan, joka nostaa energian hintaa? Miten tämä auttaa meitä investoimaan? Se, mitä näemme, on se, että sähkön tuottajat pystyvät välittämään eteenpäin näitä kustannuksia. Ja seuraus on se, että me vahvistamme inflaatiota, kun taas hiilidioksidin perustuvat tuottajat pysyvät tuottavina, koska he välittävät eteenpäin nämä kustannukset. Sitten olemme jälleen lähtöruudussa, koska ei ole kovinkaan suuria kannustumia investoida puhtaisiin teknologioihin tai vähähiilisiin teknologioihin. Me olemme nähneet, että menneisyydessä silloin, kun energiantuottajat saivat hyvin paljon ansaitsemattomia tuottoja, mm, niin mihin ne sitten investoivat nämä tuotot? Meillä ei ole mitään takuita siitä, että näitä investointeja syntyy, mutta meillä on takuu siitä kyllä, että energian hinnat nousevat. Joten kokonaisuudessaan me luomme nyt järjestelmällä, jolla siirretään energian käyttäjiltä mukaan luokien kotitaloudet varoja hallituksille ja tietyille ryhmittymille, joilla on etunsa pelissä. Meidän on kysyttävä itsemme, tuoko tämä lisää tuottoja hallituksille. Epäilemme sitä, koska inflaatio tulee vähentämään taloudellista toimintaa ja tämä taas kannustaa tällaiseen kaksi huippuiseen taantumaan. Joten meidän täytyy tässä vaiheessa välttää kaikkea, joka jumittaisi meidät taantumaan. Me tarvitsemme sen sijaan. Ja täällä oli kysymys muistaakseni Linda McEvan esitti kysymyksen, mitä te sitten ehdotatte, jos te ette halua tätä? No me sanomme, että me näemme puutteita päästökauppajärjestelmässä. Ei se ole mikään täydellinen järjestelmä, mutta nyt ei ole aika puuttua siihen. Vasta vuoden 2020 jälkeen siihen pitäisi puuttua, joten nyt meidän täytyy ö, tehdä ehdotuksia siitä, mitä tehdään neljännellä kaudella. Ja sitten peli alkaa jälleen ja meidän on opittava puutteista. Nyt kaikki tämä kiinnostus ympäri maailmaa Kiinassa, Kaliforniassa, Australiassa eh, e, nyt jo oppivat meidän virheistämme ja luovat täysin uudenlaisen järjestelmän kuin se, mikä meillä on Euroopassa. Joten kyse on siitä, että opitaan toisilta. Ja tässä haluamme olla hyvin aktiivisina mm, muuttaa tätä järjestelmää ja luoda järjestelmä, joka on tehokas, mutta myös kustannustehokas. Kiitoksia. E, Kiitoksia. Herra Bocek, me kutsuimme teidät Sefikin edustajaksi tänne ja sellaisena te myös olette täällä tänään. Ja sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, haluaisin antaa puheenvuoron Jetan johtokunnan puheenjohtajalle eh, Dirk Foresterille ja sitten sen jälkeen annan ilmastopääosaston pääosaston eh, johtajalle puheenvuoron. Kiitoksia Kiitän siitä, että saan tulla kertomaan meidän näkemyksistä. Mä Ietasta toivottavasti tiedätte, mistä järjestöstä International Emissions Trading, missä on kysymys 150 yritystä on mukana, jotka ovat mukana päästökaupassa. Edustamme heitä. Puolet jäsenistä ovat yrityksiä, joilla on päästöjä mukana järjestelmässä, joten yritykset, jotka joutuvat täyttämään säännöt, ja muut jäsenet sitten – kattavat erilaisia juristeja, tilinpitäjiä, äh, finanssimaailman edustajia, jotka saavat markkinat toimintaa, joita me edustamme varsin laajaa äh, piiriä. E-, ensinnäkin me tuemme ETS-järjestelmää. Se on paras mekanismi saavuttaa ympäristötavoitteita alhaisemmalla hinnalla ja me uskomme, että tämän pitää Tämä on tärkeä keskusosa koko ilmastopolitiikkaa eu Tämä on saanut liikkeelle huomattavasti pääomaa ja hillinnyt ilmastonmuutosta ehkä paremmin kuin mikään muu toiminta ja politiikka on koko maailmassa. Se on noin 106 miljardia äh, hiilikaupasta koko maailmassa. Maailmanpankin arvioiden mukaan tämä on huomattava ohjelma todellakin. Se on antanut investointimahdollisuuksia yrityksille, se ohjaa pitkän aikavälin investointeja. Me uskomme, että markkinamekanismit, kuten ETS, ovat kaikkein tehokkain tapa saavuttaa tietty tavoite ja yrityksillä on paljon joustovaraa ja ne pystyvät saavuttamaan tavoitteen alhaisemman hinnalla. Samanaikaisesti voimme olla varmoja siitä, että saavutamme ympäristötavoitteet, mutta mielestäni tämän varmasti jo tunnette, koska kerran olette mukana olleet tätä kehittämässä. Me uskomme, että ETS on antanut suuren palvelun, se on vapauttanut innovaatiota yksityisellä sektorilla ilmastonmuutos on vastaan. Nyt on valtavasti ammattilaisia Euroopassa, koko maailmassakin, jotka ovat aktiivisia asian parissa ja pyrkivät hiilittä, saavuttamaan ilmastotavoitteita ja markkinoimaan niitä. Vaikkakin on viime aikoina vähän ponnisteltu, niin ETS on tullut malli koko muulle maailmalle. Tulen juuri Australiasta, missä ollaan kovinkin innoissaan mahdollisesta yhdistymistä EU-toimintaan, ja tämä ohjelma on todellakin tukeutunut huomattavasti australiassa EUn kokemuksiin, samoin Quebec, USA, Kalifornia ja muut. Ja monet muut oikeusalueet ovat olleet mukana Maailmanpankin kumppanuusyhteyksissä ja ovat kehittämässä tällaisia ETS-järjestelmiä ja toivat pääsevänsä mukaan myös Euroopan markkinoille tulevaisuudessa. Ehkä kaikkein huomattavin edistys tapahtuu tällä hetkellä Kiinassa, missä on paljon aktiviteettia meneillään eri provinsseissa, jotka pyrkivät pehittämään päästökauppajärjestelmiä ja toivottavat, toivat voivansa linkittyä suurempiin päästökauppajärjestelmiin tulevaisuudessa. ETS on myös sellainen valtti teollisuudelle johtuen puhtaan, mekanismin, puhtaan teollisuuden mekanismista. Monet tahot ovat luoneet vähennyksiä, joita on sitten markkinoitu, ja sitten on 4000 vireillä, jotka odottavat tilaisuutta päästä toimimaan markkinoilla. CDM on synnyttänyt kokonaisen teollisuuden alan ammattilaisia kautta maailman, jotka nyt pyrkivät vähentämään päästöjä ja pohtivat, miten markkinat toimivat. Kiina on kiinnostunut päästökauppajärjestelmästä. Tämä johtuu juuri heidän CDN kokemuksistaan. Kuitenkin huolimatta näistä onnistumisista ETS edessä on yksi suurimmista haasteista tällä hetkellä, koska sen uskottavuus on uhanalaisena johtuen näistä e- yllättävistä olosuhteista, joista on täällä jo puhuttu huomattava lama, talouskriisi, ETSn tilanne on huonontunut ja hinnat ovat laskeneet dramaattisesti. Sitten jotkut yritykset kärsivät näistä alhaisimmista hinnoista talouslaman aikana, mutta investointisignaalista on tullut myös huolestuttava. Yritys on vaikeampi suunnitella pitkällä aikavälillä, kun hiilen hinta on alhaisella Tämänhetkinen hintataso vähentää etässä uskottavuutta ja luo riskin sille, että syntyy raskaita uusia poliittisia toimia jäsenvaltiotasolla tässä luodaan uhka, hinta väestymille. on parempi lyhtyä reform, uudistuksiin EU-tasolla, jotta voitaisiin palauttaa luottamus koko järjestelmään. Me haluamme, että päästökauppajärjestelmä on edelleenkin tällainen kulmakivi EUn ilmastopolitiikassa. Tämän mielessä pitäen tuemme tätä backloadin käsitettä pitkän aik- lyhyen aikavälin toimenpiteitä, mutta me uskomme, että se on tehokasta vain, jos siihen liittyy pitkän aikavälin rakenteelliset uudistukset Komission ehdotus pitäisi nähdä väliaikaisena, kertaluontoisena toimena, jotta vältettäisiin pysyvä vääristymä kysynnässä tarjonnassa ja anta, antaisi aikaa kunnolliselle keskustelulle rakenteellisesta uudistuksesta. Ieta ei halua nyt puhua näistä eri päästöoikeuksista, pitäisi takapainottaa, mutta kuitenkin ajatus voi olla erittäin merkittävä. On tärkeää, että komissio toimii avoimella tavalla, koska yritykset tarvitsevat ennakoita, ennakoitavuutta ja nämä päätökset pitää tehdä tiedoksi ajoissa, jotta yritykset ehtivät valmistautua tilanteeseen. On aivan olennaista, että äh, tätä ei lykätä ja komission backloadin ehdotus tapa, tulee 14. marraskuuta ja sitten alkaa tämä normaali prosessi parlamentin kanssa, että niin tämä voi tulla voimaan mahdollisimman nopeasti. tämä myös kehottaa poliittisia päätöksiä rakenteellisen uudistuksen, jotta voitaisiin tarttua ETSn pidemmän aikavälin terveyteen ja hyvän tilaan. Tämä on vasta keskustelun alkua meidän mielestämme ja me haluaisimme, että olisi erilaisia vaihtoehtoja, joita nyt pohditaan. ETA on valmistellut oman analyysinsä eri vaihtoehdosta koskien rakenteellisia uudistuksia, vaikka meillä on yhtenäistä kantaa vielä olemassa, emmekä tuo yhtä ainoa vaihtoehtoa, mutta meistä kuitenkin on tärkeää arvioida asiaa laajasti yhdessä, yhteistyössä komission kanssa. Me odotamme mielenkiinnolla hiilimarkkinakertomusta komissiolta tänä, tällä viikolla, mutta olemme huolissamme siitä, että tämä rajoittaa vaihtoehtoja liian vähän, jota me odot, haluaisimme, että rohkaistaisiin erilaisia ajatuksia, joita otetaan huomioon tässä tarkastusvaiheessa. Haluamme auttaa komissiota, kun se arvioi näitä eri vaihtoehtoja ja pyrkii pitkän aikavälin ratkaisuihin mahdollisimman nopeasti. Mitä tulee sitten sidosryhmien hyväksymiseen, tämä on hiukan outoa, koska tässä pitäisi uskoa asiaan, että rakenteelliset uudistukset todellakin tullaan hyväksymään, mutta me olemme mukana tässä ponnistelussa ja uskomme, että tämä on oikea tapa edetä, siis tämä takapainottaminen ensin. En, muutamia loppuhuomioita vielä Tämän, tällainen, tämän yhden kertaluontoinen toimi, joka tasapuolista tilanteen näin se osoittaisi, että ollaan sitoutuneet täällä Brysselissä siihen, että EUn ETS-järjestelmä on pääilmastopoliittinen väline ja tulee palauttamaan luon, luottamuksen markkinamekanismeihin, mutta tämän tämän intervention erikoisluotoisuus pitäisi sitten tehdä aivan selväksi, että välttää se, että markkinoilla tulee sellainen kuva, että näin tulee tapahtumaan säännöllisesti jatkossakin. Komission täytyy olla erittäin varovainen siinä, miten tämä välintulo raamitetaan tavallaan. Kun ajatellaan näitä markkinoita, meidän on ollut mukana niin EU ei tässä itse osallistujana aikaisemmassa roolissa, niin aikaisemmassa tehtävässä, kun on antanut neuvoja yrityksille, mutta samoin olen kehittänyt tätä järjestelmää USAssa. Olin mukana laatimassa, että kultainen sääntö on aina ollut se, että poliittisen päättäjien pitäisi asettaa säännöt, poistua sitten tieltä ja antaa markkinoiden toimia. Minä uskon kuitenkin, että olemme tulleet sellaiseen vaiheeseen, ottaen huomioon nämä, nämä erikoisolosuhteet, jossa täytyy hiukan tarkistaa, että kultaista sääntöäkin siis vain poikkeuksessa olosuhteessa pitäisi poliittisen päättäjien pohtia väliin tuloa, ja kun näin tekevät, heidän pitäisi konsultoida samalla yritys, yrityksiä ja hyvissä ajoin niin, että ei mitään yllättäviä shokkeja sinne markkina, markkinoille, joten lopettaisin tähän kommenttiin juuri tästä kultaista säännöstä puheenvuoroni. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten ilmastopääosaston pääjohtaja, olkaa hyvä. Uh, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Pari reaktiota vain komission kannalta. Kolme seikkaa haluaisin esittää. Ensinnäkin, mistä tuntuu, että kaikki olemme samaa mieltä siitä, että päästökauppajärjestelmä teknisesti toimii ja toimii paremmin kuin mitä se on toiminut aikaisemmin, mutta ongelmia siinä on siinä mielessä, että se ei anna viestiä markkinoille uusien hiiliinvestointien osalta, eikä se myöskään anna viestiä innovaation suuntaan, kun hinta on liian matalalla. Tässä on tärkeänä parametrina se, että yli vuosikymmenen ajan käyttö on vähentynyt, nyt lisääntymään päin jälleen. Ensimmäistä kertaa nähdään tuoreita päätöksiä, joiden kautta rakennetaan uutta välineistöä hiilikäyttöisiin voimalaitoksiin. Tämä on väärä suunta selkeästi, ja kun kysytään syitä, niin hiilen hinta on niin alhaisella tasolla, että kannattaa tehdä tällaisia investointeja. Toinen kommentti liittyy Tervocikin puheenvuoron. Olen aivan samaa mieltä kanssanne siitä, että työllistyminen on tärkeää kemikaalialalla, sementtisektorilla, terässektorilla. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan hiilisen talouden rakentamista. Eri mieltä olemme kuitenkin siinä, että emme näe työttömyyden lisääntyvän, vaan työllistyvyyden lisääntyvän. Ja kun sanotaan, että pitää maksaa korkea energian hinta Euroopassa, niin me kieltäisimme tuon olettamuksen, joka tässä tehdään, ikään kuin se, että korkea energiahinta on hiilimarkkinoiden takia olemassa. Korkea energian hinta on riippuvasta monista muista kysymyksistä. Ajatellen esimerkiksi liuskekaasun asema Yhdysvalloissa ja niin edelleen. Eli kilpailukyky nykyhiilimarkkinahinnoilla ei ole keskeinen kysymys, ei edes paljon korkeammilla hinnoilla. Haluaisin esittää yhden huomion, ja se on seuraava. Komission ehdotus takapainottamisesta ei puutu päästöoikeuksien ylijäämään, joka on rakentunut yksityisessä teollisuudessa, vaan me pidättäisimme päästöoikeuksia, jotka suunniteltaisiin huutokaupattaviksi, eli nämä ovat julkisten viranomaisten käsissä. Emme me muuta sääntöjä siitä, mitä on annettu ilmaiseksi teollisuuden alalle. Ne ovat edelleen ilmaiseksi käytettävissä ja tiedämme, että melko paljon ylijäämä on erityisesti yksityisellä saralla syntynyt. Ja jos hinnat kasvavat, niin tuon ylijäämän arvo tietenkin myös kasvaa. Enkä tiedä, miksi tämä olisi nyt huonoa bisnestä niille yrityksille, jotka ovat tässä osallisina. Ja sitten ennaltailmoitus liittyen vähän siihen, mitä Connie Hedegaard sanoi aikaisemmin. Kahdeksalta tänään, kello 20 tänään, takkapainottamiseen ehdotettu määrä ilmoitetaan julkisesti. Tämä tieto, että tämä tieto on tulossa, on jo nettisivuille ja tämä tieto julkaistaan meidän nettisivullamme tänään kello kahdeksalta. Kiitos paljon. Kiitoksia Randy Vilke. No sitten me odotamme kyllä kovasti uutisia vielä tänään. No niin, nyt aloitan kyselykierroksen. Jotkut kollegat ovatkin jo ilmoittautuneet puhujalistalle. Ensimmäinen puheenvuoro tulee Bas Aichautilta. Ole hyvä. I have questions to Mr. Se minulla on kysymyksiä herra Hermanille ja herra Bocekille. Ensinnä herra Herman, te teette aivan selväksi, että tämänhetkinen ETS-hinta perustuu spekulaatioon. Minä haluan nyt kyllä selkeän vai vastauksen, helpon vastauksen teiltä. Mitä tapahtuu tälle hiilidioksidin hinnalle, joka nyt perustuu spekulaatiolle? Mitä tälle hinnalle tapahtuu, jos backloadin ehdotus ei mene läpi. Mitä te oletatte, että tapahtuu hiilidioksidin hinnalle, koska me kuulemme paljon valitusta siitä, että on, hinnat ovat korkeita. Ja olen nyt sen suhteen, mitä teidän mielestänne tapahtuu hinnoille, koska nyt se kerran perustuu spekulaatiolle. Sitten toinen kysymys teille, rakenteelliset toimiteitte tämän selväksi tarvitsemme näitä rakenteellisia muutoksia. Mitä teidän mielestänne antaisi kaikkein selkeimmän viestin markkinoille. Nythän näitä ehdotuksia on kuusi komission pöydällä. Mikä teistä niistä on paras vaihtoehto, että saadaan hyvä signaali markkinoille? Sitten herra Butsakille kiitoksia, että puhuitte kaikkien energiaintensiivisten alojen puolesta. Ehkä sitten voittakin vastata minulle mitä teräs- ja sementtiteollisuus, jota kutsutaan myös hiili, eh, hiilä suuresti käyttäväksi, mitä ne tekevät tälle suurelle ylijäämälle, jonka päällä tällä hetkellä istuvat ja on puhuttu. Heidän puolestaan ehkä voitte vastata myös sementti- ja terästeollisuuden puolesta, koska mehän tiedämme, että ne tässä tilanteesta hyötyvät. Ja minua kiinnostaa kovasti teidän vastauksenne. Sitten toiseksi te tuette selkeästi pitkän aikavälin tavoitteita, niin kuin sanoitte. Tähän liittyy kuitenkin ongelma, emme ole kustannustehokkaalla tiellä tähän. ETS pitää saada tuloksia myös pitkällä aikavälillä kustannustehokkaalla tavalla, ja me tiedämme, että kustannustehokas tapa toimia on noin 25 prosenttia vähennykset paikallisesti vuoteen 2020 mennessä. Miten pääsemme tällaiseen kustannustehokkuuteen, jos et halua mitään sopeutuksia päästökauppajärjestelmän. Sitten tiedämme näistä tiekartoista, esimerkiksi paperiteollisuuden kohdalla, jo, jonka puolesta myös puhutte, että he tarvitsevat tällaista uutta teknologiaa pitkällä aikavälillä, jotta pää- saavutetaan näitä pitkän aikavälin tavoitteita. Tällainen teknologia tarvitsee tukea, he vaativat, pyytävät rahaa, mutta tiedämme, että ETS-tulot tuloja voidaan osittain käyttää tällaisiin läpimurtoteknologioihin. Kuitenkin tämänhetkinen hinta, hin, että hinta, joka tapahtuu ilman takapainottamista, niin silloin ei juurikaan rahaa ole näille läpimurtoteknologioille. Ja tämä synnyttää vielä enemmän ongelmia pitkällä aikavälillä. Miten tähän vastaatte? Sitten neljäs kysymys, koska kerran meitä huolestuttaa niin kovasti vahvat, vahvasti ankkuroidut politiikat. Te ette halua mitään sopeutuksia tähän takapainottamiseen. Pidätte tästä järjestelmästä, joka se nyt on oletan, että sitten olette samaa mieltä kanssani siinä, että meidän pitää tarkistaa hiilivuotolistaa, joka perustuu hiilen hintaan, joka on 13 30 euroa. Nythän hinta on 8 euroa ja sitten saamme kuulla teiltä, mikä hinta on, jos ei tätä backloadin vaihtoehtoa oteta käyttöön. Sitten haluamme uuden hiilivuotolistan, joka tarkastelee myös todellista hiilen hintaa ja tarkastelee myös sitä, minkälaisia politiikkoja on käytössä EUn ulkopuolella Norjassa, Sveitsissä, Etelä-Koreassa ja mu- muualla. Ja oletan, että te odotte myös, että tätä hiilivuotolistaa tarkistetaan niin kuin minäkin, koska jos emme halua tätä backloadin se on tarvitsema myös uuden listan hiilivuodosta. Kiitoksia. Bedankt, Bas Eichhout. Next. Kiitoksia, Bas Eichhout. Ja sitten edustaja Jordan. Poliittinen ziel, ETS ja... Kiitoksia. ETS-järjestelmän poliittinen tavoite, päästökauppajärjestelmän poliittinen tavoite on päästöjen vähentäminen. Sen tavoite ei ole valvoa markkinamekanismia, sen tavoite ei ole määritellä hiilen oikeaa hintaa. Markkinat päättävät sen. Minulla on kysymys edustaja Braille, Rova Braille Shellistä. Teillä oli oikein kaunis puhe, mutta se oli poliittinen puhe. Siinä ei ollut mitään konkreettista. Toisaalta herra Bocek antoi meille erilaista tietoa ja faktoja ja hän kertoi, miksi hän on huolestunut tästä takapainoteistamisesta. Hän sanoi, että tämä ehdotus ei tuo lisätaakkaa energiasektorille, koska se siirtää kustannukset toisille käyttäjille, esimerkiksi kotitalouksille, joten Rova Bray, haluaisin tietää seuraavaa. Ensinnäkin, kuinka paljon tulette vähentämään päästöjä vielä lisäksi, jos tämä ehdotus hyväksytään? Ja toiseksi, miten tämä ehdotus takapainoittamisesta vaikuttaa teidän rahoituksellisiin parametreihinne. Mitä tapahtuu, jos me hyväksymme komission ehdotuksen? Mikä on Shellin rahoituksellinen ehdotus? Jolante Hübner. Paljon kiitoksia. Kuuntelin oikein tarkkaan ennen kaikkea oikein Hermanin puheenvuoro ja minulla olisi hänelle useampikin kysymys. Sanoitte ensinnäkin, että on säädeltävä suurempaa tarjontaa. Miten tämä sääntely tapahtuisi? Vähennetäänkö päästöoikeuksien määrää tai miten ajattelitte tämän teknisesti toteutuvan? Toiseksi, sanoitte, että tämän päivän hinnat yhdistettynä uusiutuvan energian tekniikkaan. Kuka tässä jotain menettää ja miksi? Ja siksi, ja sitten voitte noista 20 prosentista vuonna 2020. Vaarantuuko tämä hanke nyt näissä nykyoloissa? Ja puhuitte myöskin siitä, että pitäisi olla kunnianhimoisia tavoitteita. Mistä kunnianhimoisista tavoitteista puhuitte ja koska ne pitäisi saada toteutettua? Kiitos. Kiitoksia sitten Rita Korola. Thank you very much. Um... Kiitoksia kysymykseni on ehkä... Niin, mikä on meidän lopullinen tavoitteemme? Haluammeko vähentää päästöjä vai suojella tiettyä tapaa ilmastopolitiikassamme ja toimenpidevälineistössämme? Minä puolellaan kovasti sitä, että pyritään vähentämään päästöjä, mutta en ymmärrä, miksi tämän pitäisi tapahtua kalliilla tavalla, miksei kustannustehokkaasti voida toimia. En, otetaan huomioon, inflaatio syntyy korkeasta energian hinnoista ja johtaa kilpailukyvyn menetykseen. Minusta näyttää siltä, että tämä on ETS-järjestelmän pahin vihollinen, jos kuitenkin pyrimme säilyttämään heitä säästämään. Komissio itsekään ei usko tähän markkinamekanismiin, koska monen vuosien ajan komissio on luonut erilaisia päällekkäisiä ilmastotoimia, jotka itse asiassa hä- hä- estävät toista toimintaa. Ja esimerkiksi uusiutuvan energian tavoite ja monet tuet estävät sitä, että luotaisiin luonnolliset hiilimarkkinat. Jos siis halutaan varmistaa, että päästökauppajärjestelmä toimii, niin annetaan sen toimia – toimenpiteenä. Minun on vaikea nähdä, miten takapainottaminen tai päästöoikeuden syrjään siirtäminen voisi johtaa nopeampaan päästöjen vähenemiseen hiilidioksidin kohdalla. Ehkä tämä ei ole edes aikomuksena, koska suurin osa keskustelusta näyttää pohtivan sitä, pystyvätkö valtiot saamaan tulo, voittoa pä, huutokauppa huutokaupoista. Ja lisännyt hiilen hinta ei takaa sitä, että edes investoidaan alhaisen hiilen teknologioihin, matalahiilisiin tek- tek- teknologioihin, joten sähkön tuottajia vaaditaan maksamaan enemmän hiili, päästö, hiilipäästöoikeuksista ja investoivat vähemmän. Ja tämä sitten joutuu koituu asiakkaiden tappioksi. Siis kysynkin, miksi teistä tämänhetkinen tilanne on kriisi ETS-järjestelmä? Miksi, et, miksi ei ole niin, että eihän tämä alhainen hiilihinta välttämättä ole epäonnistumisen merkki, jos me kerran onnistumme saamaan hiili, matalahiilisen ta- talouden käyttämällä uusia energioita esimerkiksi, niin kysyntä hiilipäästöoikeuksille hä- häviää kokonaan ja hinnasta tulee nolla. Kiitos. Chris Davis. Part of the subject of... Osa tämän kuulemisen aihetta on tarkastella EUn päästökauppajärjestelmän pitkän tähtäimen tavoitteita. Tämä jotenkin dominoi tätä keskustelua. Minä olen hyvin tietoinen, kun kuuntelen tätä keskustelua siitä, että ollaan kovin skeptisiä siitä, että pitäisikö tehdä ylipäätänsä mitään ilmaston lämpämisen suhteen. Se korostuu näissä puheenvuoroissa. Pitäisikö meidän odottaa, kunnes IPCCn raportti julkaistaan ensi vuoden lopulla, ennen kuin katsomme päästökauppajärjestelmän tulevaisuutta. Ehkä poliittinen ilmasto muuttuu ja asia tuntuu kiireellisemmältä. Tuntuu kiireellisemmältä suunnitella tulevaisuutta vakavasti. Takapainoittamisesti, joka on nyt päällimmäisenä mielessäni, olen samaa mieltä kuin mitä täällä on sanottu. Haluaisin kuulla nyt panelisteille, mikä on heidän ennustuksensa, mikä seuraus tällä takapainottamisehdotuksella on hinnan suhteen ja mitä seurauksia sillä, jos siihen ei ryhdytä hallitusten edustajat ovat tulleet toimistunne ja sanoneet, että me emme pidä tästä takapainottamis mutta vielä pahempi on se, että ei ryhdytä takapainoitteisuuteen, koska seuraukset ovat todella vakavat. Kun panelistit ovat täällä, niin ehkä voit korjata minua tai lisätä tietoa, niin yritän minulla on tällainen illuusio. Usein minulle, meille sanotaan, että päästökauppajärjestelmä on markkinajärjestelmä, meidän pitäisi puuttua siihen, kaikki on täydellistä. Mutta komission ehdotus on nyt sellainen, että on syntynyt päästöoikeuksien ylijäämä, joka tulee pitämään hintaa alhaana useiden vuosien aikana. Ja jos ajattelen autotehdasta, joka vuonna 2008 tuotti tuhat autoa päivässä ja sitten markkinat huononivat talouskriisin takia ja sitten se siltikin jaksaa, äh, jatkaa tuottamalla tuhat autoa äh, päivittäin ja tuhat autoa päivittäin ja se ei pysty myyttämään näitä autoja. Se täyttää äh, kaikki pysäköintipaikkansa ja peltonsa tehtaansa ympärille ja ne täyttyvät. Ja sitten ehkä 2014 markkinat paranevat ja se pystyy myymään autojensa, mutta se ei pysty myymään edes uusia autoja, koska sillä on kymmeniä tuhansia vanhoja autoja tai uusia vanhoja autoja, jotka ovat tehtaan ympärillä pysäköintipaikoilla ja pelloilla näin toimii päästökauppajärjestelmä. Mikään järkevää markkina Järjestely ei olisi toiminut, kuten päästökauppajärjestelmä, olisi lopetettu autojen tuotanto. Onko tämä hyvä kuvaus tilanteesta? <laughs> Linda McEvan. Autoasiantuntija Chris Davies, kiitoksia. Linda McEvan. Minun kysymykseni on vähän samantyyppinen kuin aikaisemmalle paneelille. Eli mikä vaikutus on sillä, että ei tehdä mitään muiden politiikan alueella komission Libekan tämän sanon, että jos emme lähde toimiin, jotta voimme oikaista päästökauppajärjestelmän virheet, niin miten voimme turvata sen, että ne yritykset, jotka ovat jo investoineet puhtaaseen teknologiaan, saavat siitä jotain hyötyä. Miten voimme toimia, kun tiedämme, että Yhdysvalloissa ajetaan puhdasta teknologiaa raskaisen teollisuuden teen. Kiinassa tehdään samoin me kaikki olimme luomassa tätä järjestelmää. Silloin tarvittiin kannustimia, jotka yritykset liikahtaisivat eteenpäin, mutta tällä hetkellä emme tee oikein mitään ja silloin teemme tyhjäksi näiden yritysten toimet. Kaikki nämä yritykset ja meillä on tässä tämä kirja bisneksestä. EPP puhuu, bisnes tuhoutuu, mutta monet yritykset haluavat toimia päästökauppajärjestelmän osalta, koska he ovat investoineet tähän Samalla monet yritykset ovat investoineet uudistuvaan energian teknologiaan, energiatehokkuuteen. Eli mitä vaikutuksia ilmastopolitiikkaan ne olisi, jos emme tee mitään? Ja miten erotellaan sitten yritykset, jotka eivät ole tehneet mitään? Tämäkin monet yritykset, joita edustatte, ovat ehkä tehneet jotain ja jotkut suurista energiayrityksistä myöskin haluavat tehdä tässä yhteydessä jotain. Ja totta kai sitten – nuo eri yritykset, joilla on valtavasti tallessa nyt näitä päästöoikeuksia. Kiitoksia Linda McEvan tässä. Tähän päättyy kysymyskierrokseni. Minulla on vielä kysymys herra Hermannille. Sanoitte, että kaksi kolmasosaa ongelmasta ovat eh, nämä puhtaan kehityksen mekanismi oikeudet. Mitä näille, tälle pitää tehdä tälle CDMlle? Minä olin mukana eh, tässä äänestyksessä, kun vielä lisäsimme päälle vähän lisää. Minä huomasin silloin, että teimme jonkun virheen ja te vielä tänään sanoitte, että kaksi osaa ongelmasta on tämä CDM, puhtaan kehityksen mekanismi. Herra Bocek, te sanotte, että äh, tuette, tuette teollisuudesta. Minä en pidä tästä vihreä äh, talous termistä, kuten en pidä myöskään ruskea teollisuustermistä, koska jokainen tuulivoimalla vaatii teräksisen tornin ja betonisen sokkelin, jotta se voidaan ottaa käyttöön. Mitä tulee hiilivuotoon, joka päivä oppii uutta vuotta. Kaksi viikkoa sitten vierailin yrityksessä. Minulle esiteltiin, että jopa televiestintäyritykset ovat hiilivuotovaarassa, koska siellä tuotetaan jäähdytysnestettä niiden keskuksia varten. Esimerkiksi kupariteollisuus on vaarassa hiilivuotovaarassa ja minä kannatan sitä, että ne jätettäisiin ulkopuolelle, koska ne ovat kansainvälisessä kilpailussa, mutta tässä meillä on melkein kaikki mukana ja minulla on välillä se vaikutus, että ne, joilla on parhaimmat juristit, ne voittavat. Eikö meidän pitäisi tätä hiilivuotokysymystä ja myös kansallisvaltiot, jotka päättävät tästä, eikö meidän pitäisi määritellä tämä tiukemmin niin, että ei käy niin, että kyseenalaistetaan tarpeelliset hiilivuoto-luvat, koska yhteiskunnallista hyväksyntää ei ole, koska liian monet yritykset saavat niitä lupia, myös yritykset, joissa ei hiilivuotovaaraa ole, jotka eivät kuulu tähän ryhmään. Mitä tulee tähän järjestelmän yleiseen paikkaukseen. Ja nyt pyytäisin kaikilta asiantuntijoilta vielä arvion siitä, mitä tapahtuisi, jos me emme nyt ryhtyisi toimiin. Mitä sitten tapahtuu ja mitä toimii tulee. Herra Forrester äh, lopuksi vielä antoi meille kultaisen säännön, jota minä henkilökohtaisestikin pidän erittäin hyvänä. Jos me puutumme järjestelmään tällä tavoin, niin se täytyy todellakin olla muotoiltu niin, että se on ainutkertainen järjestelmään puuttuminen, koska ne yritykset, joista herra Pocek puhui, mutta yleisesti ottaen kaikki yritykset tarvitsevat keskipitkän aikavälin tai mieluummin vielä pitkän aikavälin vakaita mm, puitteita, jotta ne pysyvät Euroopassa tuottavat ja jotta meidän järjestelmä on tehokas, koska minä haluaisin, että meillä on vieläkin terästeollisuutta Euroopassa, että meillä on vieläkin kupariteollisuutta ja muuta raskasta teollisuutta, ähm, joita tarvitaan myöskin äh, energiauudistusta varten, koska olisi huono asia, jos näitä tuotteita olisi tilattava muualta, joten todella haluan äh, ratkaisuja, jotka johtavat tavoitteeseen. No niin, nyt annan ensiksi puheenvuoron Rova Braille. Te voitte aloittaa. Pyytäisin, että puhutte lyhyesti, koska meillä on oikeasti aikaa vain kello 18 asti, joten jos voisitte puhua vain neljä minuuttia, niin se olisi erittäin hyvä. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Tässä oli kysymys, mitä Shell tekee, niin on, on erittäin tärkeää, miten jalostamomme ja kem, kem, energiatehokkuus on meille aivan ykkösprioriteetti ja haluamme varmistaa, että pystymme tä, onnistumaan tässä ja vähemmän päästöjä Nämä ovat selkeitä prioriteettikysymyksiä meillä, mutta myös lyhyemmällä aikavälillä haluamme osoittaa, että hiilen talteenotto ja varastointi on tärkeää ja toivomme pystyvämme tähän varsin nopeassa aikataulussa. Haluaisin korostaa kuitenkin, että uskomme, että päästökauppajärjestelmä vieläkin on kaikkein paras ja edullisin tapa teollisuudelle vähentää päästöjä. Ja tämä kaikki palaa tähän keskusteluun siitä, onko se on, että siitä että pitäisi panna hinta päästöille. Sitten tuli paljon kysymyksiä hintojen ennakoinnista. Ikävä kyllä en pysty tähän vastaamaan. Ja ehkä olettekin nähneet, minkälaisia kommentteja markkinoilta on tullut, jos annetaan kuvaa siitä, että väliaikainen nousu tulee, mutta sen jälkeen lasku, jos riippuen backloading toteutuksesta, mutta niin kuin monet muutkin täällä ovat että kyse on lyhyen aikavälin toimista, jotta voidaan vahvistaa uskottavuutta tässä järjestelmässä ja välittää tällainen poliittinen viesti. Se on erittäin tärkeää tehdä tämä nyt ja sitten antaa aikaa pitkän aikavälin rakenteellisille uudistuksille. Ja mitä tapahtuisi, jos emme tekisi mitään? No, Tämähän vain ennakointia, tämä on aika vaikea hankala kysymys, mutta tämä on tällainen ydinkysymys. Ehkä toistan itseni, mutta järjestelmän uskottavuus on tärkeä. Tämä poikkeuksellinen taloudellinen konteksti, jota emme voineet ennakoida vuonna 2008, on aiheuttanut tämän. Jätän tämän vastauksen tähän. Kiitoksia. Kiitoksia, Raborczyk. Voitte puhua myös saksaa, jos haluat. Kiitos, pidänkin englannin puhumisesta. Kiitos kysymyksistä. Olen hyvin vaikuttunut siitä, miten syvällisesti täällä valiokunnassa on ymmärretty nämä aiheet, joista keskustelemme, ja kriittiset kysymykset tässä erityisesti. En myöskään puolla vihreää taloutta ajatuksena, että syrjitään tiettyjä sektoreita, tiettyjä tuotteita, jopa niille, jotka ajattelevat jonkinlaista vihreää taloutta – Meidänkin on ymmärrettävä, että tämän on perustettava reaalitalouden varaan, jonka on rakennettava tätä vihreää taloutta. Eli me tarvitsemme näitä sektoreita. Ne ovat meille tärkeitä, haluamme vain parempaa toimintaa. Vasaikautille vastaisin, että kyllä todella on olemassa sellaisia yrityksiä, joilla on varastossa näitä päästöoikeuksia, joilla on ehkä mukava tilanne ajatellen lähitulevaisuutta. Juuri siksi, että heillä on näitä tallessa, mutta on olemassa myös monia yrityksiä, jotka ovat jo hankkineet rahat siitä, mitä on saatu ilmaisina päästöoikeuksina aikaisemmin, juuri siksi, että tällä taloudellinen tilanne on ollut niin huono. Eli ei ole niin, että yksi sektori on nyt loistoasemissa ja voi vain ottaa rennosti, sinne ei tarvitse tehdä mitään. Tällaista sektoria ei ole olemassa. Voitaisiin kysyä tätä myös muilta, jotka ovat aktiivisia tässä pelissä, tietyt keinottelijat, pankit ja niin edelleen. Mitä teette näillä päästötodistoikeuksilla, joita teillä on? Mielestäni tässä on kyse yritysten päätöksistä – Olemme kuulleet Shellin lähestymistavasta ja muiden. Eli ei tähän kysymykseen ole yhtä yksinkertaista vastausta. Ei myöskään siihen, mikä on se hinta, joka stimuloisi hiilen talteenottajavarastointia. Ajattelen sitä, mikä olisi haluttavaa kehitystä tulevaisuudessa, mutta selvää on se, että komission ehdotus, välintulo, jota selitetään lisää, tänä iltana antaa ymmärtää, että kustannukset lisääntyvät EUn taloudessa ja kotitalouksissa. Ja kysymys, joka meidän on itsellemme jälleen osoitettava vastuullisina sidosryhmien edustajina, onko tämä nyt oikea viesti, auttaako tämä eteenpäin. Erityisesti sellaisessa tilanteessa, jossa tällä hetkellä ainakin Eurooppa on aina alue, jolla on hiilelle hinta – verrattuna siis moniin muihin globaaliin kilpailijoihin. Kysymys sitten siitä, mikä on kustannustehokas tie tässä. Minusta meidän tulisi todella käyttää tätä välinettä, tehdä työtä sen kanssa ja tällä hetkellä jo voimme sanoa, että sitä kautta päästään vuoteen 2020 menossa tavoitteeksi asetettuun päästöleikkaukseen. Mitä muuta haluatte? No korkeampaa hiilen hintaa? No minkälaisen hinnan haluaisitte. Tämä ei ole väline nyt, jolla määritellään tuo hinta. Tällä voidaan määritellä tavoitteet ja tuohon tavoitteeseen pyritään pääsemään alasimmilla mahdollisilla kustannuksilla. Totta kai on uraa uurtavia uusia teknologioita paperiteollisuudessa kemian alalla, joita todella toivoisimme, että voisimme nähdä, mutta varmasti kehittelyyn tarvitaan julkisia varoja. Tutkimus, kehitys, innovaatio – ovat tärkeitä poliittisia aloitteita. Me olemme mukana tässä työssä, mutta ei EUn päästökauppajärjestelmä sinänsä luo varoja EUn talouteen tällä tavalla. Mistä tuntuu, että vastasin jo riittävästi. Ja hiilivuoto. Lista totta kai sitä tarkastellaan uudestaan ja jos oikein ymmärrän tai oikein muistan, niin tarkastelu tehdään vuonna 2015 työn käynnissä. Totta kai komissio tutkii näitä parametreja, mutta ei ole välttämättä valtavan älykästä sanoa, että niistä perustui 35 euron ja nyt ollaan kahdeksassa eurossa. Kun samat ihmiset sanovat, että elämme todella tässä taloudellisesti hankalia aikoja. Tässä on verrattava asioita, jotka ovat verrattavissa toisiinsa. Emme voineet siis talouden tilaa ennakoida näin vuonna 2008. Kiitos. Herra Forrester. Aion keskittyä kommenteissani Chris Davisin kysymykseen, mitkä ovat seuraukset. Ja seuraukset siitä, että että tähän takapainotteisuuteen se ei ryhdyttäisiin, niin markkinoilla on syntynyt kovin paljon odotusta siitä, mitä, että jotain tehdään. Kysymys kuuluu vain, kuinka paljon tehdään. Ja jos mitään ei tehdä, niin sitten hinnat heikkenisivät entisestään, koska tämä odotus on jo syntynyt hintoihin. Mutta tämä on vain yhden miehen mielipide. Minä en nyt puhu mistään virallisesta asemasta käsin. Ja vaikka takapainotteisuuteen ryhdyttäisiinkin, niin mark, niin tämä on sellainen tilanne, että kukaan markkinaosallistuja ei myisi, myisi näitä päästöoikeuksia markkinoille huonoilla hinnoilla, vaan mieluummin sitten varastoinen. Joten nyt meidän täytyy keskittyä tähän pitkän tähtäimen uudistuksiin. Siksi niin keskitymme näihin rakenteellisiin uudistuksiin, koska tämä toinen on, on väliaika, niin se ei ole mikään rakenteellinen muutos. Monet pitäisivät siinä hyvänä diilinä veronmaksajille, jossa uudelleen määritellään se, miten oikeuksia myydään markkinoille niin, että saadaan parempaa hintaa omia tuottoja varten Eräs toinen tärkeä elementti, jota emme saa unohtaa, on se, että asia, joka saatetaan menettää, ja tämä liittyy näihin seurauksiin, on se, että Euroopan uskottavuus ja järjestelmän uskottavuus on vaarassa. Halusin korostaa tätä puheenvuorossa, että tämä on loistava esimerkki huolimatta näistä pilvistä taivaanrannalla. Eli jos tätä ongelmaa ei käsitellä, niin sitten tuo loiste siitä katoaa. Sitä ei enää pidetä niin hyvänä esimerkkinä maailmanlaajuisesti. Ja sitten tämä kysymys, joka liittyy kultaiseen sääntöön. Niin, on erittäin tärkeää, että ihmiset markkinoilla ymmärtävät, että jos tällaisen takapainotukseen ryhdytään niin, että se on poikkeuksellinen asia, että sitä ei tehdä rutiininomaisesti ja että nämä rakenteelliset uudistukset, joihin ryhdytään, ovat myöskin poikkeuksellinen asia, että näihin rakenteellisiin uudistuksiin ryhdytään, mutta tiedetään, että tämä ei ole mikään rutiinitoimenpide. Niin, selvennystä. Herra Forstan sanoi, että jos takaa painotusta ei tapahdu, hinta laskee vieläkin alhaisemmalle tasolle. Jos se taas tapahtuu, oletatteko, että hinnat nousevat merkittävästi? I, I think it would... En usko, että ne nousisivat merkittävästi, koska uskon, että merkittävät hinnanmuutokset, jonkinlainen eh, muutos syntyisi, mutta markkinoissa keskitytään todellakin eh, pitkän tähtäimen rakenteellisiin uudistuksiin ja se tulee enemminkin vaikuttamaan hintoihin. Kiitoksia, herra Herman. Thank you very much for the questions. Paljon kiitoksia kysymyksistä. Lähden liikkeelle hankalasta kysymyksestä. Me käytimme melko yksinkertaista mallia tutkimuksessamme ja jos mitään ei tehdä, hiilidioksidin hinta olisi 7 euroa vuonna 2013 ja jos takapainottaminen ja varaaminen siirtäminen syrjään hinta olisi 10 euroa. Syy tähän on se, että vaikka siirrettäisiin syrjään ja poistettaisiin tulevien vuosien aikana ylijäämä olisi vielä vuonna 2020. Eli puhumme tässä nyt hintavaikutuksesta, joka on noin kolme euroa. Takapainottaminen yksistään olisi ehkä vain euron tässä yhteydessä. Joten en oikein näe nyt sitä vaaraa, että sähkön hinnat valtavasti nousisivat takapainottamisen jälkeen tai että tässä jotenkin hallitukset halusivat lisätä huutokauppatulojaan. En usko, että se on tässä taustalla, kun puhutaan noin kahdesta prosentista. 20 euroa tukkuhinta tällä hetkellä. Keski-Euroopassa 2 prosenttia hinnanmuutos, siis en uskoisi, että sillä olisi kovinkaan merkittävää vaikutusta. Ja sitten kysymys, minkälaisia rakenteellisia toimia ehdottaisin. Mielestäni kaikkein tärkein on pitkän aikavälin lineaarinen leikkaava tekijä. Eli voitaisiin pyrkiä hiilestä eroon vuoteen 2050. Ja mikä ehdotukseni olisi? Minusta tuntuu, että ehdotus olisi jonkinlainen yhdistelmä siitä, että siirretään näitä oikeuksia syrjään ja poistetaan niitä ja nuo lineaariset leikkaustavoitteet. Meidän pitää vähän justeerata tätä, että päästään vuoteen 2030. En halua antaa nyt lopullisia lukuja, mutta oikea suunta saataisiin tällaisella yhdistelmällä. Sitten oli kysymys siitä, millä yrityksillä on ongelmia, kun hiilidioksidin hinta on alhaisella tasolla Saksassa. Meillä on paljon voimalaitoksia, jotka käyttävät kaasua, jotka eivät pysty enää kilpailemaan muiden kanssa – on myöskin laitoksista, jotka ovat hyvin uusia. Samanlainen ongelma on yhdistyneessä kuningaskunnassa, Lankomaissa ja Itävallassa. Tehokkuusongelma 59 prosenttia eivät voi kilpailla vanhojen laitosten kanssa, jonka tehokkuus on noin 35 prosenttia. Tämä ei ole niin hyvä tilanne. Viimeinen kysymys liittyi CDMään puhtaan kehityksen mekanismiin. En suoraan sanottuna näe sille tulevaisuutta. Vaarana tässä on se, että jos hyväksymme korkeamman lineaarisen leikkaustekijän ja sitten tuo ero jälleen täydetään cdm niin minä en ainakaan suosittelisi suurempaa puhtaan kehityksen mekanismin osuutta markkinoille näiden korjavien jälkeen. Kiitos. Kiitoksia herra Herman ja sitten annan vielä herra Pekelelle puheenvuoron, koska täällä on kysymyksiä esitetty niin, että hän voi vastata niihin. To reply to the assertion made by... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vastata tähän Rova Karhan kysymykseen, koska komissio on etäisen pahin vihollinen. On todellakin totta, että mitä tulee tehokkuuteen, niin tämä synnyttää päästövähennyksiä. Se on hyvä asia, mutta kun teemme tämän ilmastoenergiapaketin, me hyväksyimme tavoitteen väestöpähennyksillä ja uusiutuvilla energialla samanaikaisesti. Nämä kaksi tavoitetta kalibroitiin myös samaan aikaan ja kun me hiljattain hyväksyimme tavoitteemme energiatehokkuudesta, me myös teimme aivan selväksi, että lisäkalibrointia tarvittaisiin. Tämä löytyy komission asiakirjoista samoin myös lausunnosta, joka annettiin neuvottelujen aikana, joten olemme tietoisia siitä, että nämä politiikat johtavat samaan suuntaan, mutta meidän tavoitteemme on kalibroitu keskenään ja tämän takia me näemme, että päästökauppajärjestelmä on avainpilari koko tässä asiassa. Toinen kommenttini, mikä on lopullinen tavoite ETS-järjestelmässä? Meille lopullinen tavoite on toimia kannustimena matalan hiilen investoinneille ja matalahiilisille innovaatioille. Ei ole kyse kustannusten lisäämisestä, vaan siitä, että innotettaisiin niitä ihmisiä, jotka investoivat tulevaisuuteen. Ja vielä viimeisenä kommenttina, niin pyritään vahvistaa, mitä herra Forrest sanoi kultaista säännöstä. Meidän nähdäksemme nämä interventiot ovat erittäin harvinaisia ja varsin poikkeuksellisia. Meillä ei ole mitään aikomusta toistaa tätä jatkossa. Itse asiassa, niin kuin olette todenneet, komissio varsin myöhään alkoi tämän keskustelun. Meidät tavallaan pakotti tähän monet sidosryhmät olisivat tehneet tämän aikaisemminkin, mutta kun hin, hinnat olivat Äh, alle 10 niin, ja, ja tapauksessakin olemme alhaisia, niin sitten meistä tässä oli syytä interventiolle. Ja niin kuin juuri äsken sanottiin, äh, erittäin energiatehokkaat kaasulaitokset eivät enää olleet kannattavia verrattuna varsin vanhoihin teknologioihin ja hiilivoimaloihin. Tämä varsin kaukana optimi, opti, ihan tästä tilanteesta. Haluaisin kiittää tästä erittäin hyvästä keskustelusta ja tulemme viemään nämä kaikki kommentit mukanamme ja otamme ne huomioon seuraavassa keskustelun vaiheessa. Kiitoksia. Kiitoksia, Randil Beke. Me näemme kaikki, tapaamme kello kahdeksalta ja voimme sitten odottaa näitä lukuja, jotka esittelette meille. Herra Bocek halusi vielä ihan lyhyesti vastata herra Chris Davisin kysymykseen. About the car park. Kiitoksia. Tämä kysymys liittyen näihin äh, tähän pysäköintipaikkaan tai autoihin pellolla. Haluaisin muistuttaa teitä, että olitte paikalla, kun vuonna 2008 tämä direktiivi muotoiltuin, niin että todellakin jotkut tärkeät äh, sidosryhmät äh, päätöskauppajärjestelmässä vaativat ex ante ähm, oikeuksien myöntämistä. Eli jos olisit ikään kuin auto valmistaja niin päättäisit jo seuraavan kymmenen vuoden varalle tuotettavien autojen määrän. Tätä Jos Del Beke vaati hyvin paljon. Nyt tässä tilanteessa, jossa autoille ei löydy ostajaa, meillä on ongelma. Ja siksipä tämä rakenteellinen toimenpide, jota te pyydätte, on se, että vuoden 2020 jälkeen mietitään jotain älykkäämpää tapaa jakaa oikeuksia dynaamisesti katsotaan teollistuotantoa, kokonaistaloutta ja sitä, mitä maailmalla tapahtuu. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. 2020. Hyvä varmasti, että meillä on tavoite. Susa Wagner bekommt jetzt das Wort abschließend. Ja kollegani Susa Wagner saa vielä loppupuheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Emme varmaankaan voi valittaa tai valittaa tästä laadusta, jota olemme saaneet tänään kuulla puheenvuorossa niin salista kuin asiantuntijoilta, jotka ovat osallistuneet tähän istuntoon. Lyhyesti tiivis... <clears throat> Anteeksi, tiivistän, koska aika varsin vähän sanoisin, että tähän liittyy perustamatuisia ongelmia ja tapa ongelmia myös. ne ovat tulleet hyvin esille tässä keskustelussa eri puheenvuoroissa ja huomauttaisin, että perustavanlaatuiset ongelmat, sisältökysymykset, ovat sellaisia, että meidän täytyy seurata näitä nuotteja tavallaan. On kyse energiatehokkuusdirektiivistä, jonka hyväksyimme vähän aikaa sitten. Minä uskon, että tämä olisi tämä peru, nämä olisi perusnuotit, kun tartutaan näihin ongelmiin, jotka ovat materiaalisia, jos täällä puhutaan. Sitten näihin menettelytapakysymyksiin ja ongelmiin mielestäni perusperiaatteena täytyy varmistaa yhteispäätösrooli Euroopan parlamentille ja varmistaa myös, että ympäristö, Euroopan ympäristöpolitiikka on komission käsissä jatkossakin. Työ, jota tähän liittyy paljon tuntemattomia tekijöitä tässä, tässä työssä. Tämä tulee varmasti olemaan mielenkiintoista. Pyrimme parantamaan tämän tilannetta ja korjaamaan näitä ongelmakohtia. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Susa Wagner. Ja minä lopuksi haluaisin vielä sanoa, että ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia osallistujia. Äh, ensinnäkin haluaisin kiittää asiantuntijoita, jotka tulivat tänään tänne Brysseliin, mutta myöskin komissiota ja tietenkin komission jäsentä ja neuvostoa siitä, että me saatoimme intensiivisesti kolme tuntia keskustella päästökauppajärjestelmästä. Ja minun on sanottava, että päästökauppajärjestelmä, kuten aluksi sanoin, on vahvin väline maailmanlaajuisesti, joka meillä on. Ja minä henkilökohtaisesti olen ylpeä siitä, että me olemme tällaisen välineen luoneet ja meidän täytyisi äh, puhua tästä vähän isänmaallisemmin. Miten me voimme mm, korjata tämän järjestelmän, miten voimme viedä sitä eteenpäin, mutta äh, nämä huolenaiheet, jotka tänään esiteltiin, niitäkään emme saisi äh, pyyhkiä syrjään, vaan ottaa ne huomioon ja hyvänä kompromissi saada aikaan ja ähm, saada tämä päästökauppajärjestelmä siivilleen niin, että se siellä pysyy. Monista puheenvuoroista kuulin tänään, että tämä on ainutlaatuinen tapahtuma, josta me tänään puhuimme, ja sen täytyykin sellaisena pysyä. Ja meidän tulisi ehkä myöskin keskustella siitä neljännessä vaiheessa tai ehkä myöhemminkin, että eikö ole ehkä tarpeen reagoida suuriin mm, talouden vaihteluihin niin, että meillä olisi elin, joka mm, puuttuisi asioihin. Tällainen päästökauppaneuvosto, jollaiseksi minä sen kuvailin. Jos muut osallistuisivat tähän järjestelmään, niin sitä varten täytyy olla menettelytapa ja meillä täytyy olla neuvottelumandaatti ja tämä kaikki täytyy olla demokraattisesti legitiimiä. Tämä on kuitenkin tulevaisuuden näkymä. Me keskustelimme tänään tästä niin kutsutusta taka painotteisuudesta, mutta me ostamme tällä ehdotuksella ainoastaan aikaa, emme enempää. Me ostamme ainoastaan aikaa itsellemme ja meidän täytyy tarkentaa tätä asiaa. Se, miten me sen teemme, se riippuu meistä ja minä toivon, että teemme sen rakentavalla tavalla eteenpäin katsoen ja kaikki huolenaiheet, ehdotukset, joita täällä on tänään tehty, että ne otetaan huomioon. Ja täällä todellakin tarkoitan kaikkia huolia. Kiitoksia, että olitte täällä. Tapaamme huomenna kello 15, eh, tai siis kollegojen kanssa tapaan heidät eh, täällä. Eh, meillä on terveysasioista vastaavan komission jäsenen kuuleminen. Ja kiitoksia, että olitte täällä ja niille, jotka matkustavat takaisin kotiin, hyvää kotimatkaa.